een Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Aloitamme tämän aamun kokouksen. CD-valiokunnan varsinainen valiokuntakokous on melko lyhyt, kestää vain tunnin. Tervetuloa Janin Enissä aikaisempi kollegamme, joka nyt palaa Euroopan parlamenttiin Alankomaiden puolustusministerin roolissa. Hän on ensimmäinen nainen tässä toimessa. Onnittelut, olette nyt olet, ollut virassa vuoden. Kiitoksia siitä, että kunnioitatte tätä alivaliokuntaa vierailullanne ennen tätä joulukuun turvallisuus- ja puolustusasioille omistettua huippukokousta. Nyt olisi mahdollista tavata kaikki jäsenmaiden puolustusministerit, kaikki joita ole olleet aivan valmiina, mutta kiitoksia teille, että olette tässä. Käsittelemme yhteisen tur- turvallisuus- ja puolustuspolitiikan siviili- ja sotilasulottuvuuksia. Saimme raportin Kaabulista. Alankomaiden edustajilta pystymisellä arvioimaan poliisi- ja sotilas toimija. Alanko maat ovat erittäin tärkeä toimija eurooppalaiselle yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle, ja nyt on mahdollisuus myöskin käydä ö, ähm, läpi näitä yhteiskäyttö- ja jakokysymyksiä, sillä te teette yhteistyötä Alankomaissa, äh, Saksan kanssa, äh, laivaston alalla tietyissä asioissa. Te olette nyt aivan etulinjassa Euroopan unionissa, usein olemme aivan liian teoreettisia näissä asioissa. Tässä siis monia syitä sille, että keskustelustamme tulee varmastikin mielenkiintoista. Jälleen kerran kiitoksia teille, että olette ehtinyt tänne paikalle. Tiedän, että teillä on erittäin tiivis aikataulu, joten pyrimme nyt toimimaan hyvin ripeästi ja tiiviisti. Kiitoksia. Peace. Um, former colleagues, I have... Hyvät naiset herrat, aiemmat kollegat, jotkut teistä tietävätkin, että olin Euroopan parlamentin jäsen kuuden vuoden ajan vuoteen 2010 ja paluu tänne kyllä nostaa monia muistoja mieleen. Ennen kuin tulin tänne meppinä, olin komission virkamiehenä Latviassa Riigassa joku sen vuoden. Tuolloinhan mä oli vielä EU-ehdokasvaltio. Se oli tuolloin muutoksen kourissa ja Latvian tilanne tuolloin sai minut ymmärtämään, että ei, pidetä, ei voi pitää itsestään selvänä vapautta, turvallisuutta ja vaurautta. Ja näin ymmärsinkin, että turvallinen ympäristö, jossa itse olen kasvanut, ei ole mikään itsestäänselvyys. Sen puolesta kannattaa taistella joka päivä. Vuosia myöhemmin äh, äh, matkallani Valko-Venäjälle, tai oikeastaan äh, kun yritin vierailla Valko-Venäjällä oppositioedustajien luona, ähm, minun matkani keskeytettiin ja minua kuulusteltiin äh, Lukashenkon hallinnon toimesta. Ja tämä kyllä osoitti minulle, että demokraattisten arvojen äh, puolesta kannattaa taistella myös muiden maiden kohdalla. Ja minä toivon, että Euroopan parlamentti edelleen aktiivisesti taistelee myös valko demokratian puolesta. Vakaus ja demokratia valko kaltaisissa maissa hyödyttää paitsi noiden maiden kansalaisia, myös koko Euroopan unionia. Me kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että onpa kyse sitten lähinaapurustostamme tai kauemmista, kaukaisemmista maista. Myös niiden tilanne vaikuttaa suoranaisesti meidän vaurauteemme ja turvallisuuteemme. Kyse ei ole yksinomaan terrorismin estämisestä, vaan esimerkiksi kauppareittien varmistamisesta sekä raaka-aineiden saatavuuden varmistamisesta teollisuudellemme. Näin Euroopan unioni ei voi kääntää selkäänsä tulipaloille muilla alueilla. Ja kyllä, äh, tulet roihuavat äh, tällä hetkellä monissa maailmankolkissa. Äh, ja kun tuuli kääntyy, niin voimme yllättyä tämän tulipalon vaikutuksesta kulloinkin. Kun ajatellaan geopoliittista tilannetta, kaikki varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että voimatasapainot ovat muuttumassa ja uudet toimijat tulevat yhä tärkeämmiksi. Ja näin äh, maailma on yhä monimutkaisempi ja vähemmän ennakoitava. Ja toteaisinkin, että, että mm, epävarmuus on tällä hetkellä äärimmäisen suurta kansainvälisissä yhteyksissä ja Euroopan unioni voi hoitaa eri uhkia vain toimimalla yhdessä. Meidän on oltava aktiivisempia, johdonmukaisempia ja tarvitsemme parempaa kykyä turvallisuus- ja puolustusalalla. Meidän täytyy jakaa taakkaa ja jakaa riskejä. Näin lähettäisimme myös selkeän viestin Yhdysvalloille, joka on äh, läheinen kumppanimme, välttämätön kumppanimme ollut turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa jo 65 vuoden ajan. Jotkut ovat todenneet, että voimakas Eurooppa äh, turvallisuus- ja puolustusalalla voisi vahingoittaa NATOa, mutta minä olen täysin päinvastaista mieltä. Uskon, että se vahvistaa NATOa sekä transatlanttista liittoamme ja korostaisin vielä, että meidän ei tulisi pyrkiä tietenkään tekemään uudestaan sitä, minkä NATO, NATO tekee tehokkaasti, mutta meidän ei tule myöskään loitata Yhdysvalloista. Tarvitsemme koordinaatiota ja yhteistyötä. Ja siksipä meidän valtioidemme ja hallitustemme päämiehet muistakoot, että joulukuun huippukokouksesta tarvitaan selkeä viesti siitä, että turvallisuus on tärkeää. Meidän täytyy saada Euroopan unionista uskottava turvallisuuden takaaja ää, lähialueellaan ja myös kauempana. Tuossa tärkeässä neuvoston kokouksessa meidän täytyy kysyä itseltämme, olemmeko oikeilla raiteilla. Uskoakseni olemme, mutta samalla haluaisin korostaa, että on hyvin tärkeää vielä vahvistaa ponnistuksiamme. Nyt on aika nostaa ponnistukset aivan uudelle tasolle. Tämä liittyy erityisesti sotilaalliseen yhteistyöhömme. Kun ajatellaan vyönkiristyspolitiikkaa, se tulee jatkossakin olemaan välttämätöntä, niin meidän tulisi yhdistää voimamme, jotta voisimme saada samoin taloudellisin ponnistuksin parempaa sotilaallista tehokkuutta aikaan. Ja tietenkin meidän täytyy aina veronmaksajien rahoja käyttää mahdollisimman viisaasti kun ajatellaan Naton ja myös EUn tunnistamia EUn turvallisuuspuutteita, voimme hoitaa ne vain yhdessä, jos teemme läheisempää yhteistyötä. EU-jäsenvaltioiden ei tulisi toimia toisiaan vastaan tai kilpailla, vaan pikemminkin täydentää toisiaan. Tämä on ainut tapa hoitaa asiat. Ja vain tällöin voimme todeta, että olemme todella sitoutuneita yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Ja vain tällöin Euroopasta voi tulla uskottava turvallisuuden takaaja. Ja vain tällöin Eurooppa voi olla kyvykäs ja luotettava kumppani. Parhaat kollegat, toistan, että en minä tässä nyt pyri mihinkään eurooppalaiseen armeijaan tai NATO-armeijaan. Kyllä jäsenvaltioiden ja niiden yhteenliittymien tulee tarjota sotilaalliset mahdollisuudet Euroopan unionille toimia. Näin ollen tämä luonnollisesti tämä vastuu on jäsenvaltioiden harteilla yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Meidän tulee korostaa Lady Ashtonin vast- jättikäistä raporttia, jossa hän toteaa, että tarvitaan yhteisiä klustereita ja täytyy vahvistaa yhteistä puolustus- ja turvallisuusulottuvuutta, täytyy parantaa sotilaallista kykyä, vastuuta ja yhteentoimivuutta. Tässä ollaan hyvin konkreettisia ja käytännönläheisiä. Käytössä on tai käytettävissä on jo monia mahdollisuuksia ja toteaisinkin, että emme me tarvitse lisää päämajoja tai lisää virkamiehiä, emme myöskään tarvitse lisää byrokratiaa, mutta tarvitsemme johtajuutta, pitkäaikaista sitoutumista, käytännön läheistä, maanläheistä lähestymistapaa, eikä mitään ylhäältä alaspäin saneltua politiikkaa. Mitä tuohon Lady Astonin kertomukseen tulee? Ensinnäkin tämä kattava lähestymistapa. Alankomaat tukee ehdotusta siitä, että EUn eri välineitä käytettäisiin entistä johdonmukaisemmin. Tämä on ainut tapa mahdollistaa jatkuva, pysyvä rauha ja vakaus. Ja toivon, että korkea edustaja ja komissio yhteisen tiedonannon asiasta antavat mahdollisimman pian. Mitä sitten ne taistelujoukkoihin tulee? Olen toistuvasti todennut, että niitä tulee joko käyttää tai sitten unohtaa koko juttu. Tietenkin taistelujoukot ovat aivan välttämättömiä, kun vahvistetaan jäsenvaltioiden armeijoiden tai asevoimien yhteensopivuutta. Minä uskon, että EU-taistelujoukkoja ei ole käytetty niiden kaikkien mahdollisuuksien mukaisesti. Niitä voitaisiin käyttää vaikkapa EU-harjoittelumissioiden alussa. Miksei? Miksei näitä joukkoja, jotka ovat hyvin koulutettuja ja käytettävissä, voitaisiin käyttää EU-operaatioihin, EU-toimiin? Mm, nykyinen järjestelmä on aivan liian kömpelö ja hidas ja kiireellisesti muuttuvat tilanteet eivät jää odottelemaan. Tarvitaan nopeaa päätöksentekoa. Viisi maata, jotka ovat mukana tänä vuonna ovat Liettua, Latvia, Alankomaat, Ruotsi sekä yhdistynyt kuningaskunta. Ja nämä maat tekivät joukon ehdotuksia asioiden nopeuttamiseksi aivan vastikään. Muun muassa se, että tehtäisiin, pidettäisiin yhteisiä harjoituksia ja valmisteltaisiin yhteisiä mahdollisia taisteluskenaarioita ja toivon, että puolustusministerikokouksessa marraskuun puolessa välissä saamme aikaan jotain konkreettista ja toivon, että tämä saadaan myös mukaan neuvoston päätelmiin. Arvoisat parlamentin jäsenet, minun mielestäni Aivan eh, keskeistä tässä kertomuksessa on seuraava. EUn sotilaallisia puutteita voidaan korjata vain yhteisin ponnisteluin. Lady Ashtonin raportissa aivan oikein todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi jakaa nämä mahdollisuudet ja suunnitelmat eh, ja tukea toisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa huomioon kansalliset prioriteetit ja niiden yhdistäminen. Ja kun on tiettyjä puutteita olennaisissa sotilaallisissa mahdollisuuksissa, niin meidän täytyisi tehdä yhteisiä investointeja eikä toimia kaikkien yksittäin ja erikseen toisistaan, erillään toisistaan. Yhteistyötä tarvitaan. Siksipä on tärkeää, että että jäsenvaltiot toimivat voimavarojen yhteiskäyttö- ja jakamissa periaatteiden mukaisesti. Tämä on aivan välttämätöntä yhteistyössä. Näin voitaisiin luoda sel- teho- tehokka- tehokasta kykyä, joka hyödyttäisi kaikkia. Luonnollisesti yhteen toimivuuden täytyy olla täydellistä paitsi eurooppalaisten kumppanien kesken, myös Yhdysvaltain kanssa. Tulisiko 28 jäsenvaltion sitten aina toimia yhtenä rintamana? Vastaukseni on ei. Niin kuin totesin, meidän tulee lähteä alhaalta ylöspäin ja niin kuin Lady Ashtonin raportissa todetaan, on, tarvitaan pienten ryhmien yhteistyötä Äh, ja äh, aina kaikkien 28 jäsenvaltion ei tarvitse olla mukana. Pienten, pienempien ryhmien toiminta hyödyttää koko Euroopan unionia, koska näin äh, myös muut voivat ottaa tästä mallia ja esimerkkiä. Ja myöhemmässä vaiheessa myös muut jäsenvaltiot voivat tietenkin liittyä näihin yhteisliittymiin. Tietenkin esimerkiksi minun maani yhteistyö Belgian kanssa, niin kuin puheenjohtajakin tässä totesi, on johtanut laivastojen yhteistoimintaan. Samoin meillä on Saksan kanssa yhteistyötä ja yhteistyötä ollaan vahvistamassa. Viime viikolla allekirjoitin pelkialaisen kollegani kanssa kirjeen, jossa viitataan yhteiseen ikään kuin ilmailualan poliisitoimintaan. Tämä on hyvin tärkeää ja ylipäätään voimavarojen yhteiskäyttö ja jakaminen ovat jatkuvasti edessämme. Samoin muun muassa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa teemme yhteistyötä. Meillä on koko joukko erilaisia yhteistyöaloitteita käynnissä tälläkin hetkellä. Arvoisat parlamentin jäsenet, aivan keskeistä Euroopan unionin sotilaallisen yhteistyön vahvistamiselle on ymmärrys siitä, että että yhteistyö voi toimia vain siinä tapauksessa, että molemmat kumppanit ovat luotettavia ja ennakoitavia. Eli sotilaallinen yhteistyö tarkoittaa sotilaallista osallistumista. Viime hetkellä ei sitten vetäydytä sopimuksista tämä voisi uhata sotilaallista kumppanuutta vakavasti. Kuitenkaan tällaista ymmärrystä ei vielä ole kaikkialla ja siksi olennaista onkin, että tämän talon jäsenet, mutta myös kansallisten parlamenttiemme jäsenet todella sitoutuvat tähän koko keskusteluun, osallistuvat tähän keskusteluun. Ja tässä teidänkin valiokunnallanne voi olla hyvin tärkeä rooli esimerkiksi poliittisten kuulemisten järjestämisessä parlamenttien välillä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tällainen rakenneltu vuoro vuoropuhelu antaisi lisäarvoa poliittiselle päätöksenteolle Euroopan unionissa. Ja parhaat kollegat, kun vahvistetaan nämä kykyjemme käyttöä ja optimoidaan yhteisten operaatioidemme toimintaa, meidän kaikkien tulisi sitoutua tähän. Ja tietenkin suuren yleisön tuki on aivan välttämätöntä. Kuitenkin tiiviimpi sotilaallinen yhteistyö edelleen törmää usein kansallisen valvonnan sekä kansallisen itsemääräämisoikeuden rajoihin, ja tämä tietenkin vaikuttaa tehokkuuteemme. Tärkeintä on se, että jos haluamme suojella itsemääräämisoikeuttamme sotilaallisesti, niin yhteistyöhän on aivan välttämätöntä. Ja kun katsotaan, että sotilasvoimamme tekevät EUn ja Naton puitteissa tehokasta yhteistyötä, niin voimme aina parhaalla mahdollisella tavalla vastata kriiseihin. Näin ollen EUn tiivimpi yhteistyö ei suinkaan estä meidän itsemääräämisoikeuttamme toteutumasta, vaan vahvistaa sitä. Toteaisin vielä, että sotilasvoimamme ovat täysin tietoisia siitä, että eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan turvallisuus- ja puolustusalalla. Sotilasvoimamme ymmärtävät sen, että Euroopan tulee olla lähialueella ja myös kauempana uskottava toimija. Ja meidän täytyy poistaa esteet läheisemmältä yhteistyöltä. Toistan, että tarvitaan aktiivisempaa Euroopan unionia, johdonmukaisempaa Euroopan unionia turvallisuus- ja puolustusalalla. Eli tiivistäkäämme yhteistyötä ja toivon, että erityisesti tämä talo vie tätä viestiä eteenpäin. Kiitos. Bien, merci beaucoup pour euh, ce discours. Euh, Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta, joka oli hyvin legendaarisen alankomaalaisen pragmaattisuuden värittämä, mutta erittäin rakentava ja käytännönläheinen mielestäni suhteessa Euroopan unionin ja Naton rooliin ja myöskin siinä suhteessa, että meidän ei täydy tässä itseämme pettää kehitysaskeleet ovat olleet epätasaisia, eräät maat etenevät nopeammin kuin toiset, ja näin voi todellakin tapahtua, mutta koskaan ei tule sulkea muilta ovia 28 kesken. Ja tässä tarvitaan myöskin poliittista johtajuutta, eikä välttämättä enempää byrokraattisia rakenteita. Tämä on nyt ranskalaisen näkökulma, eikä tietenkään itsestäänselvä, joten voitte todellakin olla sitä mieltä, että minua tässä viesti tuli minulle perille. Te voisitte varmaankin antaa meille tiettyjä tietoja erityisesti alankomalaisten joukkojen käytöstä Malissa, sillä tässähän teidän panoksenne Malissa on ollut merkittävä, tämä voinut olla, voisi olla hyvin mielenkiintoista. Monet kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Edustaja Van Balen ensin, olkaa hyvä. Uh, it's great to... Kiitos puheenjohtaja. On hieno nähdä Janin Hennis täällä, entinen kollega puolustusministerinä. Minulla on vain pari kysymystä. Rova Hennis sanoi, ei päällekkäisyyttä ei ole NATO-armeijaa, joten eurooppalaista armeijakaan ei tarvita, mutta meidän täytyy tehdä myös kentällä hyvää yhteistyötä. Miksi me lähettäisi parempaa ryhmää Malin tai Afganistaniin? Voisimme ehkä keskittyä tähän Minusta EU pitäisi olla mukana korkean riskin operaatioissa. Siinä näyttää sitten esimerkkiä. Jotkut sanovat, että siihen vaaditaan täysimittaista päämajaa. Komentokeskusta, voisitko vähän kertoa siitä? Kiitoksia, edustaja Geller. Geachte minister, beste collega. Arvoisa ministeri Parahin kollega, tervetuloa takaisin tänne Euroopan parlamenttiin. Nyt jatkan kuitenkin puheenvuoroani saksan kielellä. Kiitoksia siitä, että olette tullut vieraaksemme ennen tärkeää huippukokousta. Analyysinne, jonka äsken meille esititte, saa kyllä minunkin tukeni allekirjoitukseni. Meidän on kannettava vastuumme ja meidän on todella tultava Euroopan unionia, unionina myös turvallisuuden takaajaksi. Ja kun te viittasitte näihin taloudellisiin kysymyksiin, niin tässä vaiheessa ei kyllä varmaan vielä olla riittävällä tasolla. Mutta mitä huippukokoukseen tulee, minä toivon ennen kaikkea hiukan korkeampaa kunnianhimon tasoa. Ja kysyisinkin teiltä, kun sanoitte, että mitä uusia päämajoja ei tarvita, niin hyvä on. Brysselissähän meillä oikeastaan on jo kaikki päämajan osa-alueet mm, yhtähän osaa kutsutaan operaatiokeskukseksi, Operation Center. Eli eh, palaset ovat ikään kuin eh, täällä, mutta ne eivät ole vielä ihan eh, yhdessä kohdillaan, joten ehkä meidän tulisi todella pohtia, että kun meillä nämä osaset nyt ovat täällä olemassa, että niitä kutsuttaisiin oikealla nimellä. Eihän tämä sitten mikään uusi päämaja olisi, vaan päämaja, jota päämajaksi kutsutaan, kun vielä ei kutsuta. Eli tässä tarvittaisiin ikään kuin poliittinen päätös. Mitä yhteistyön koordinointiin tulee, aivan oikein totesitte, että ei kaikkea tarvitse kaikkien 28 jäsenvaltion tehdä, mutta mitä yhteistyöhön pienissä ryhmissä tulee, niin kyllä sitäkin kannattaisi mielestäni koordinoida. Ja kysyisinkin, että näkisittekö Euroopan puolustusvirastolla tässä mahdollisen koordinointiroolin, eli sillä olisi ikään kuin kokonaiskäsitöä käynnissä olevasta yhteistyöstä. Eli äh, se, että vaan alhaalta ylöspäin, äh, niin tämä lähestymistapa mielestäni kaipaisi kuitenkin korkean tason koordinointia, joka huolehtisi siitä, että ne, jotka haluavat yhteistyötä tehdä, pääsevät kulloinkin yhteistyöhön mukaan. Eli että jollain oli, jollakulla olisi tällainen yleiskäsitys asiasta. Vielä kysyisin näistä kolmesta kirjekuoresta, kolmesta alasta, joista on tärkeää, tai josta puhutaan strategia, kapasiteetti ja kyvykkyys, joista puhutaan siis huippukokouksessa, ja sitten vielä standardisointi ja sertifiointi sisämarkkinoilla siis, niin mitkä ovat teidän vähimmäisodotuksenne huippukokouksen annista? Ja viimeinen kysymys. Päätökset, joita meidän on tehtävä huippukokouksen jälkeen niin tarvittaisiinko niitä varten tällainen äm, kokonaiskäsitys siitä, mitä meillä jo on ja mitä voidaan ä, äh, hoitaa. Tällainen defense review tuon huippukokouksen päätelmissä. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, eikö huippukokouksen ää, äh, leimaamista varten pitäisi vihdoinkin saada aikaan sitten ihan muodollinen puolustusministerineuvosto. Sehän on aina epämuodollinen ollut tähän asti. Kiitos. Merci, monsieur le vice-président Lisek. Kiitoksia, varapuheenjohtaja Lisek. To show how colorful is our... Meidän parlamenttimme on värikäs ja sen osoittamiseksi puhun Puolaa. Herra ministeri, Kiitoksia, että tulitte tänne tänä aamuna. Olen kuullut paljonkin puheestanne. Ja tästä herää kysymyksiä. Keskityn muutamaan kysymykseen. Hollanti on yksi niistä maista, joka on rukannut äh, puolustusbudjetti budjettiaan ja amerikkalaiset liittolaisemme ovat sanoneet, että puolustusbudjetin leikkaukset Euroopassa saattavat tuhota turvallisuuttamme. Mitä te tuumitte tuosta? Mitä olette mieltä liittolaistamme mielipiteistä? Monet eurooppalaiset asiantuntijat ovat tätä mieltä. Toiseksi, komission jäsen Redding sanoi vähän aikaa sitten, että Euroopan unionilla pitäisi olla oma tiedustelupalveluissa. Onko teillä mielipidettä tästä asiasta? Onko hallituksenne tehnyt päätöksen tästä? Tarvitsemmeko EUn tiedustelupalveluita, jotka ovat riippumattomia eri jäsenvaltioiden tiedustelupalveluista? Merci, monsieur. Kiitoksia, edustaja Kreisel-Toffler. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa rouva ministeri, Parahin Janin, onpa mukava nähdä sinua täällä jälleen. Mehän teimme pitkään yhteistyötä parlamentissa. Mukavaa, että Alanko mailla on naispuolinen Äh, puolustusministeri. Saksassahan meillä on kuitenkin äh, naispuolinen liittokansleri, jota kaikki toki eivät ehkä rakasta, mutta kuitenkin. No, mehän olemme jo Saksassa toteuttaneet äh, puolustusvoimien uudistuksen. Itse olen siihen hyvinkin tyytymätön ja olen keskustellut joukkojemme edustajien kanssa. Hekään eivät ole tyytyväisiä, eivät ole ollenkaan tyytyväisiä siitä, miten Saksassa toteutettiin tuo puolustusvoimauudistus. Pieleen meni metsä ja pahasti. Kun ajatellaan äh, tulevaisuutta, puhuitte yhteistyöstä ja veromaksajien rahojen säästämisestä. Olen äh, itsekin sitä mieltä, että puolustusmäärärahoja tulisi leikata. Esimerkiksi Saksaa ympäröivät ystävät, äh, Alankomaita samoin. Ja jos me haluamme nyt ajatella, että rautaisrippu on kuitenkin murtunut ja mm, tilanne on nyt aivan uusi kuin ennen, niin missä te näkisitte näitä lisää yhteistyömahdollisuuksia, jotta puolustusmäärärahoja saataisiin tätä kautta leikattua? Osittainhan meillä on sellaisia armeijan joukkoja, kuten suuria panssarijoukkoja, jotka voi kyllä kyseenalaistaa, mihin niitä enää Euroopassa ylipäätään tarvitaan. Ja sitten kun ajatellaan asekehittelyä, äärimmäisen kalliita aseita, jotka mahdollistavat etäsodan, mutta mm, joista kuitenkin hankkeet ovat hyvin kaukana toisistaan. Esimerkiksi Alankomaissa – näiden lennokkien käyttö, en tiedä. Sehän on aika kiistanalaista, mitä mieltä Alankomaat on tästä. Tässähän täytyisi vielä tarkastella näiden lennokkien käyttöjä, koska niissähän nämä kollateraalivahingot voivat olla hyvin, hyvin järkyttäviä. Ja nyt todella voidaan käydä tällaista etäsotaa. Ja Äh, sillä ei kyllä ole sotaoikeuden äh, periaatteiden kanssa enää mitään yhteistä. Kiitos. Kiitoksia Andrew Duff. Äh. Puheenjohtaja on erittäin suuri ilo nähdä kollega edenneenä tärkeän puolustusministerin virkaan. Mielestäni olette aivan oikeassa puheenvuorossanne. Teillä oli oikeanlainen annostelu käytännönläheisyyttä ja pessimismiä. Mielestäni olisi absurdia, jos joku olisi tyytyväinen ja ajattelisi, että kymmenen edellisen vuoden aikana olemme onnistuneet saamaan aikaan merkittävää edistystä siinä, että muodostamme yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, josta voisimme olla ylpeitä. Tai sellaista, jonka joku muualla maailmassa huomaa. Olen samaa mieltä siinä, että operatiivisen esikunnan luomisen nopeuttaminen tässä – tilanteessa on ennenaikaista hätiköivää. Meidän täytyy osoittaa, että sotilaallisesti pystymme luottamaan toisiimme ennen kuin tätä esikuntaa ryhdymme rakentamaan, vaikka siihen tulee lopulta pyrkiä. Olen täysin samaa mieltä siinä, että yhteistyön täytyy tarkoittaa osallistumista. Ja toivon, että tämä läksy on täällä opittu ja että se on kuultu myöskin Saksassa, missä ei aina ole tätä tärkeää viestiä ymmärretty. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskettaa ministerineuvoston toimintaa, kun se toimii tässä puolustusneuvoston muodossaan. Kuinka tehokas se mielestänne on ollut? Oletteko hyväksynyt sen tavan, jolla Catherine Ashton on, Ashton on puolustusministereiden neuvostoa johtanut? Mitä oppeja voisimme saada tästä kokemuksesta, kun nyt pian lähestymme Catherine Ashtonin seuraajavalintaa ensi vuonna. Toinen kysymykseni koskee puolustusturvallisuus strategian ja se on epäjohdonmukainen Euroopan unionin sisällä parlamentti on pyytänyt yhteistä valkoista kirjaa, mutta kun sellaista olentoa ei ole olemassa, uskotteko, että yhteinen malli kansalliselle turvallisuus- ja puolustusarvioinnille olisi sopiva alkupiste, kun pyritään luomaan enemmän kohesiota ja yhteistä tarkoitusta. Kiitoksia, edustaja Salafranka. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin iloitsen kovasti entisen kollegamme vierailusta nyt puolustusministerin roolissa. Ja voin todella huomata, että rouva Enis on nyt todella kaiken saman energian, jonka hän Euroopan parlamentissa laittoi täällä ajaminsa asioihin nyt laittanut näihin puolustus- ja turvallisuuskysymyksiin. Hienoa. Näin, että se työ, jota teidän maanne on tehnyt Malissa, on hyvin merkittävää ja nyt kysyisinkin, että kun ajatellaan Euroopan unionin jäsenvaltioita, jotka nyt leikkaavat puolustusbudjettejaan taloudellisen tilanteen vuoksi. Ja ajatellaan toimia nyt vaikka Aasian ja Tyynemeren alueella, niin miten näkisit Euroopan unionin äh, roolin, äh, jotta voimme kantaa vastuumme paitsi kaukana myös tässä lähiympäristössämme, lähialueillamme, kun ajatellaan äh, vaikkapa Libyan kriisiä? Ja tässä mielessä haluaisinkin kysyä teiltä, että miten arvioitte yhteistyön Yhdysvaltojen kanssa. Siihenkin tällä on viitattu. Meillähän ikään kuin ihan geeneissämme on tämä yhteistyö transatlanttisen kumppanimme kanssa. Mm, miten arvioitte tätä yhteistyötä Naton puitteissa? Ajatellaan vaikkapa Turkin roolia Natossa. Voisitteko ehkä puhua siitä ja ylipäätään äh, positiivisesta tai negatiivisesta tai äh, realistisesta äh, ilmapiiristä tällä hetkellä, kun ajatellaan, että ehkä optimisti ajattelee, että kyllä tuuli varmaan kääntyy ja pessimisti ajattelee, että ei se tuuli mihinkään käänny ja realisti ajattelee, että no minä laitan purjeet sen tuulen mukaisesti. Kiitos. Merci. Et enfin, Madame Schack. Kiitoksia. Ja viimeisen edustan Schack. Kiitos. Yhdyn siihen kollegaten listan, jotka onnittelevat ministeriä ja entistä kollegaa. Kaksi kysymystä. Paljonhan on kysytty. Sillä on hyvin eurooppalainen näky siitä, miten puolustusta pitäisi nopeasti kehittää, ja tämä on tervetullutta. Jos ajatellaan pahimpia hirmut tekoja, mitä maailmassa on. Meiltä puuttuu sekä kapasiteettia että poliittista tahtoa esimerkiksi Syyrian suhteen. Voisitko puhua tästä? Voisitko puhua eh, diplomatian ja humanitaarisen avun yhteydessä? Onko meillä jotain sotilaallisia vaihtoehtoja? Tai miten muuta me voimme osoittaa johtajuutta tämän hirvittävän väkivallan edessä? Voi olla vaikea nähdä miten yhteistyö lisääntyisi, kun on paljon saavutettuja etuja, mutta on uusia puolustuksen alueita, kuten kyberpuolustus, jossa yhteistyö voitaisiin saada mallilleen heti projektin alusta. Voisitko siis puhua puolustuksen uusista alueista? Nähdätkö uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille äh, yhteistyölle jo ylös vaiheessa? Euh, Hyvä, paljon kiitoksia. Rouva ministeri, annan teille nyt puheenvuoron. Tässä oli paljon kysymyksiä ja ehkäpä tämä äh, asettelu tässä hämmentää hiukan. Odotamme kansallisten parlamenttien edustajia saliin ja äh, näytti ehkä siltä, että täällä ei ole paljon ihmisiä, mutta kaikki ovat kuitenkin paikalla. Olkaa hyvä. Continue in Dutch because it's a bit easy. I'm a bit tired. <laughs> Jos äh, sallitte, puhun nyt äh, hollantia. Olen hiukan väsynyt, niin minun on helpompi puhua omaa kieltäni. Katsotaanpa. Kun ajatellaan tuota uutta päämajaa, mm, HQ, niin äh, mielestäni herra Duff äh, sanoi asian oikein hyvin. Eli nyt pitää keskittyä siihen, mistä tässä todella on kysymys. Äh, tietenkin tämä operatiivinen keskus on olemassa, mutta se on kuitenkin hiukan eri asia kuin todellinen päämaja, jossa sitten on omaa käskyketjunsa ja joka todella toimii omalla tavallaan. Se kuitenkin perustetaan nyt jokaista missiota Äh, kohtaan äh, tai kohti erikseen ja todella viittasitte myös äh, tällaiseen pysyvään päämajaan. Minun mielestäni meidän täytyisi ehkä jatkaa nyt samalla tavalla kuin tähän asti. Ehkä me jonain kauniina päivänä pääsemme sitten ihan siihen todelliseen päämajaan täällä Brysselissä, mutta niin kuin Euroopassa aina meidän täytyy todella edetä askel askeleelta hyvin rauhassa. Mutta ymmärrän kyllä, mitä sanoitte siitä, että palaset jo ovat olemassa. Sitten viittasitte sisämarkkinoihin. Minä olen hiukan huolissani, koska meillä on eri jäsenvaltioita, jotka ajavat kukin hiukan omaa etuaan. Kun ajatellaan omaa maata, niin Alankomaita, niin me katsomme näiden alihankkijoiden roolia hyvin tarkasti. PK-yritysten, ne ovat eh, mielestäni jääneet hiukan eh, sivuraiteille tässä nyt käydyssä keskustelussa. Ja minä haluaisin kyllä PK-yritysten rooliin eh, kiinnittää enemmän huomiota. Olen puhunut tästä komission jäsenen kanssa ja tulen puhumaan jatkossakin. Meidän täytyy todella katsoa, miten kaikki jäsenvaltiot voisivat katsoa hiukan omien rajojensa ulkopuolellekin, etkä, eivätkä toimisi vain yksinomaan oman etunsa mukaisesti sitä sitä ajakseen. Puhuitte, puhuitte myös äh, EDAN, Euroopan puolustusviraston roolista. Luonnollisesti sillä on hyvin tärkeä rooli ja ja sillähän on äh, tällä hetkellä jo kylliksi voimavaroja äh, kantaakseen tämän oman roolinsa. Ja Rova Shaaki sanoi tämän oikein hyvin. Kyse on myös jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta mm, hiukan hankalampaa on saada edalle lisärahoitusta, koska tällä hetkellä tilanne on nyt tiukka. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa säästöjä. Taloudellinen tilanne on hyvin vaikea ja tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy olla erittäin erittäin varmoja siitä, että rahat käytetään hyvin ja tehokkaasti Eh, ennen kuin eh, voimme käydä eh, keskustelua lisärahoituksesta. Mutta kyllähän tätäkin keskustelua sitten käymme kokouksessa marraskuun puolessa välissä. Herra Lisek, kysyitte oikeastaan sitä, että kun Alankomaat on toteuttanut todellisia säästöjä puolustusbudjetissaan, niin kuin muutkin maat, niin kysytte, että kuinka vakavissa me, me enää olemme. Era Chrysler Dörflerkin viittasi tähän kun puhutaan siitä, että kylmä sota on päättynyt ja meillä on todella tilanne nyt täysin muuttunut. Ja kyllä minä myönnän sen, että tilanne on muuttunut. Me tarvitsemme kuitenkin kukin oman armeijamme. Ihmiset eivät ehkä tunne tätä, että mihin tätä tarvitaan. Meillähän on turva, turvallista ajatella vaikka nyt Alankomaita. Minä olen kasvanut hyvin turvallisessa ympäristössä ja ajatellaan, että ympärillämme on vain ystäviä, mutta täytyy kuitenkin muistaa se, että meidän on puolustettava ja voitava puolustaa omaa turvallisuuttamme. Esimerkiksi Alankomaiden tilanne on se, että meidän sotilasvaltamme kantaa vastuunsa. Kyllä minä haluaisin tietenkin lisärahaa asioiden hoitamiseen, mutta minä ymmärrän, että vyötä on kiristettävä, mutta toteaisin, että me olemme erinomaisessa tilanteessa ja voimme todella kantaa myös maailman näyttämöllä vastuumme. Kun puhutte omista eurooppalaisista sotilasvoimista tai armeijasta, minä puhuin näistä taistelujoukoista, nopean toiminnan joukoista, jotka voivat reagoida nopeasti. Mielestäni se on erinomainen konsepti, joka ei ole syntynyt yhdessä yössä. Ähm, minä sanoin, että use them or lose them, eli niitä on käytettävä tai sitten antaa olla. Eli kun meillä nyt on tällaiset äh, joukot olemassa, niin kai niiden täytyy muutakin voida tehdä kuin vain harjoitella ja äh, esittää näytelmiä keskenään. Äh, kun puhutte eurooppalaisesta armeijasta versus NATO-armeijasta, minun mielestäni me emme tarvitse mitään eurooppalaista armeijaa, koska jäsenvaltiot tulevat aina päättämään siitä, että lähettävätkö omia miehiään ja naisiaan äh, vai eivätkö. Joten äh, tätä ei kukaan muu voi päättää. Tietenkin koordinointia tarvitaan. Sitten herra van Baalen Katsotaanpas, mitäs herra Van Baalen taas kysyikään. Herra Van Baalen kysyi EU-taistelujoukoista. Minä olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä. Kukaan ei varmaankaan tästä ylläty. EU-taistelujoukkoja tulisi käyttää. Itse mm, olen mm, tämän todennut aiemminkin jo, niin kuin hyvin tiedätte. Eli miksi ensimmäisten kolmen kuukauden, neljän kuukauden aikana esimerkiksi, kun puhutaan äh, siitä, että jäsenvaltiot tarvitsevat aikaa saadakseen omat joukkonsa äh, koottua ja lähetettyä, niin miksei voitaisi käyttää EUn äh, taistelujoukkoja myös näitä korkean riskin operaatioita, sotilaallisia toimia. Vaikka ajateltaisiin, että tilanne on vakaa, niin kyllähän tilanne voi hetkessä myös muuttua, eli kaikkeen on oltava valmistautunut, jos tilanne eskaloituu. Kyllä minun mielestäni EU-taistelujoukot voisivat olla tässä äärimmäisen tärkeässä roolissa. Mitäpä sitten? Niin, tällainen täydellinen tai täysivoimainen päämaja. Tähän vastasinkin jo, tätäkin kysyi vielä joku muukin. Kyse on nyt vielä ehkä teoreettisesta mahdollisuudesta, mutta niin kuin totesin, niin kyllä sitä kohti voidaan olla hiljalleen menossa. Pikku askelin. Sitten herra Chrysler Dörfler kysyi ähm, siitä, että miten ajatellaan nyt äh, sitä, miten kun tilanne on äh, rauhanomainen, tulee toimia. Minä puhun siitä, että meidän joukkomme esimerkiksi ovat edelleen hyvin laadukkaita ja todella voivat saada aikaan hyvin paljon, niin paljon kuin tarvitaan. Thomas de Maizière, joka oli aiempi Saksan ministeri, mm, niin olen hänen kanssaan ollut yhteistyössä näiden eri divisionien yhteensovittamisessa. Me teemme siis yhteistyötä Saksan kanssa. Meillä on hyvin paljon tulevaisuuden visioita ja me todella katsomme sitä, että eh, me emme voi kaikki säilyttää raskaita, monimutkaisia, liian kalliita järjestelmiä. Me teemme yhteistyötä esimerkiksi Puolan mm, kanssa ja mm, näin saamme aikaan kyllä erinomaiset mahdollisuudet tulevaisuudellemme, vaikka siellä emme vielä olekaan. No niin, herra Dafkin viittasi päämajakysymykseen, siihen minulla ei ole mitään lisättävää, mitä hän sanoi. Sitten Lady Ashtonin viittaus, no ehkä nyt tässä vaiheessa ei vielä ole tällaista arviointikertomusta saatu, mutta niin kuin Rouva Saake aivan oikein totesi, kyse on poliittisesta tahdosta. 28 jäsenvaltion poliittisesta tahdosta. Tietenkin meillä on äh, Lady Ashton, meillä on herra Van Rompuy, jotka voivat ja joiden, joilta täytyy vaatia poliittista sitoutumista ja myös poliittista johtajuutta, mutta kyse on myös 28 jäsenvaltiosta. Nämä johtajat voivat tehdä kaikkensa ja vielä enemmänkin, mutta se ei kuitenkaan riitä, koska taustalla ovat sitten nämä 28 jäsenvaltiota ja näin käy useinkin. Eli Van Rompuyn ja Astonin on toki kannettava oma roolinsa, mutta samalla on muistettava, että viime kädessä tämä vastuu on kuitenkin 28 jäsenvaltiolla. Kansalliset turvallisuusarviot, te puhuitte juuri näistä suunnitelmista. Kyllä jäsenvaltioiden täytyisi jakaa keskenään tietoa omista suunnitelmistaan, capability plans, eli näin voitaisiin koordinoida paremmin äh, tilannetta. Äh, puolalaiset, ranskalaiset, äh, saksalaiset ja me kaikki vaikkapa luovumme jonkin tyyppisistä investoinneista. Parempi olisi se, että ei synny tällaisia sotilaallisia puutteita, kun kaikki tietävät, että mihin kukakin aikoo investoida ja panostaa. Niin, säästöjähän tässä toteutetaan. Meidän kaikkien on toimittava entistä taloudellisemmin tulevaisuudessa ja tämä koskee tietenkin myös puolustusbudjettiamme, mutta emme saa kuitenkaan asettaa kyseenalaiseksi turvallisuuttamme meidän on investoitava siihen. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Minä olen puolustusministeri, teillä on kaikilla omat puolustusministeriönne omissa maissanne. Ja kun ajatellaan kansalaisia äänestäjämme, niin hyvin usein taustajoukkomme kunnioittavat kovasti sotilassa valtaamme ja voimaamme, mutta eivät silti ymmärrä, että miksi siihen menee rahaa ja miksi se toimii maailmanlaajuisesti. Ja siksi sanoinkin, että meidän kaikkien tulee sitoutua ja välittää tämä viesti kaikkialle. Kun ajatellaan Yhdysvaltoja, se on ollut erinomainen kumppani Euroopalle ja tulee olemaankin, mutta Natostakin on käyty ja Natossa on käyty hyvin paljon keskustelua taakanjaosta. Yhdysvallat on kantanut suhteettoman suuren taakan Natossa. Eurooppa on ollut edelleen liian jakautunut, jotta olisi löytynyt kunnollinen tasapaino taakan jaossa. Ja tätä keskustelua me käymme nyt Euroopan unionissa niin, että saisimme aikaan äh, tilanteen, jossa olemme uskottava turvallisuuden takaaja ja myös vakavasti otettava Yhdysvaltain kumppani. Tätä keskustelua käydään myös Natossa. Eli Yhdysvallat juuri ajattelee myös Euroopan tekemää yhteistyötä. Tietenkin me kannamme siitä vastuun itse, mutta mutta meidän välisemme yhteistyö on myös Yhdysvaltain etujen mukaista ehdottomasti transatlanttinen yhteistyö, on, ja on ollut ja tulee olemaan välttämätöntä myös tulevaisuudessa. Tässä varmaan nyt Lady Astonista on jo sanottu aivan kylliksi ja myös herra Van Rompuysta poliittista tahtoa, Maratje Shake, siitäkin minä jo puhuin, kyllä poliittista tahtoa tarvitaan ja minä vetoan sen puolesta ja vetoan myös kansallisten parlamenttien huomioon ottamisen puolesta. Se hyödyttää meitä kaikkia. Tämä rakenteellinen vuoropuhelu, jota on olemassa, sitä todella tarvitaan tämä Defense Diplomacy Development, kolmen d lähestymistapa sitä tarvitaan muun muassa Malissa. Syyria on tietenkin aivan erilainen tapaus. Geneve 2 poliittinen prosessi on käynnissä ja nyt kemiallisia aseita riisutaan. Ja meillä on koko joukko humanitaarista apua käynnissä – nyt on vaarallista ehkä esittää huomioita Syyrian prosessiin liittyen. Prosessi on nyt käynnissä ja voitte uskoa minua, kun totean, että se on meillä kaikilla todella esityslistan ensimmäisenä kohtana. Alankomaat on päättänyt antaa panoksensa EUTMn kautta ja YK kautta ja minä nyt vetoaisin kaikkiin jäsenvaltioihin, että voisiko niillä olla vielä mahdollisuus tukea Malin tilannetta. Me kaikki ymmärrämme, että Euroopan ulkorajat, aseiden salakuljetus, huumausaineen salakuljetus, ihmisten salakuljetus, kaikki ovat suuria ongelmia. Ja kyllä todella olisi hienoa, jos nyt puuttuisimme näihin ongelmiin niiden alkuperämaissa, emmekä odottaisi, että ongelma saavuttaa meidän rajamme ennen kuin ryhdymme toimiin. Tästä mielestäni jäsenvaltioiden tulisi keskustella. Nyt toivon puheenjohtajan vastanneeni kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Ja Ai niin, tosiaan Muuten, äh, herra Kaaler, te puhutte täydellistä hollantia. Kysyitte tuosta neuvoston muodollistamisesta. Niin, halusitte, että puolustusministerineuvostosta tulee epämuodollisen sijaan muodollinen. Olen kanssanne täysin samaa mieltä. Tätä toivon minäkin. Tämä on tällainen institutionaalinen kysymys, mutta tulen ajamaan asiaa. Bien, madame la ministre, merci beaucoup. Nous sommes... Hyvä rouva ministeri, paljon kiitoksia. Olemme aivan aikarajojen puitteissa myöskin teidän sitoumustenne kannalta. Kiitoksia jälleen kerran, että pääsitte paikalle. Toivottavasti voimme äh, joulukuun huippukokouksen jälkeen äh, tavata uudelleen. Kaikki olette varmastikin mielenkiinnolla odottamassa näitä tuloksia. Te tunnette nämä salit hyvin. Olisi suuri ilo saada teidät uudelleen vieraaksi tänne. Joka tapauksessa paljon kiitoksia, kiitoksia tästä ja paljon kiitoksia jälleen kerran Alankomaiden panoksesta Euroopan unionin ja Naton hankkeisiin. Paljon kiitoksia. Kiitos ja onnea teille. Kiitoksia. Liebe Kollegen, sehr geehrte Gäste aus den Nationalparlamenten. Parhaat kollegat, arvoisat kansallisten parlamenttien edustajat, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana minulle on suuri ilo ja kunnia saada toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin tänään. Valitettavasti puheenjohtajamme Elma Brock on tänään sairaana ja pyysi minua eh, edustamaan ulkoasian puolestaan. Euroopan eh, unionille ja sen jäsenvaltioille yhteinen äh, ulko- ja turvallisuus- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Ja yhteinen keskustelu teidän kansallisten parlamenttien edustajien kanssa on meille äärimmäisen tärkeää sekin. Olen vakuuttunut siitä, että teidän läsnäolonne täällä ja teidän puheenvuoronne tulevat olemaan äärimmäisen äh, keskeisiä johdonmukaisen äh, ulko- ja turvallisuus- ja turvallisuuspuolustuspolitiikan kehittämiselle. Aivan ensin äh, toteaisin äh, kuitenkin, miksi tämä politiikka on niin tärkeää. On tärkeää, että otetaan kaikkien eurooppalaisten äh, huolenaiheet ja toiveet huomioon. Missä hyvänsä päin Eurooppaa asummekaan, kaikkein vauraimmissakin jäsenvaltioissa, eurooppalaisia yhdistää huoli maailman turvallisuudesta, maailman muutoksista ja niistä haasteista, joita tämä asettaa arvoillemme, tulevaisuudellemme, hyvinvoinnillemme. Ongelmia on kaikkialla ja nämä vaikuttavat myös meidän kansallistemme päivittäiseen elämään. Esimerkiksi idässä Venäjä, yhä vahvempi Venäjä painostaa lähinaapureitamme – pullistelee lihaksiaan ja monissa maissa radikaali voimat ovat napit vastakkain maltillisten edistyksellisten voimien kanssa. Eli me haluamme puolustaa ihmisten vapautta, turvallisuutta ja tulevaisuutta. Tämä on antanut yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikallemme aivan uutta dynamiikkaa myös Lissabonin sopimuksen astumisen jälkeen, koska tätä kautta voimme vakauttaa tilannetta puolustaessamme arvojamme ja myös etuamme maailmanlaajuisesti. Jotta voisimme parantaa turvallisuus- ja puolustusmahdollisuuksiamme, tarvitaan lisää eurooppalaista solidaarisuutta, yhteistyötä ja koordinointia. Tarvitaan uskottavaa, uskottavia puolustus- ja turvallisuusmahdollisuuksia, jotta voidaan välttää konflikteja ja vastata kriiseihin ja puolustaa Euroopan unionin arvoja ja etua. Juuri tästä syystä keskustelu eurooppalaisesta puolustuspolitiikasta huippukokouksessa joulukuussa on niin tärkeää. Lähes 25 vuoden ajan, siis kylmän sodan päättymisen jälkeen, olemme nähneet Euroopan puolustusmenojen vähenemisen – Kuitenkin äh, niiden operaatioiden määrä, joissa eurooppalaiset äh, joukot ovat äh, mukana, on lisääntynyt huomattavasti. Eli investoinnit puolustukseen sekä varusteluteollisuuteen ovat edelleen hyvin merkittäviä. Monet meistä olemme vakuuttuneet siitä, että sotilaamme kohtaavat hyvin merkittäviä riskejä meidän kaikkien puolesta ja siksi ansaitsevat meidän tukemme. Maailmanlaajuinen talouskriisi on nyt sekin vielä hyvin hälyttävällä tavalla vaikuttanut puolustusmenojen leikkaamiseen. Ja kaikkein hälyttävintä on nyt se, että nämä leikkaukset ovat tapahtuneet täysin epäkoordinoidusti on joitain kahdenvälisiä tai muutaman välisiä koordinointihankkeita, mutta kaiken kaikkiaan eh, investointileikkaukset on tehty täysin koordinoimatta eh, vain eh, niin, että saataisiin kurottua tiettyjä budjettiaukkoja umpeen. Tämä tilanne on vaarallinen, mutta myös tarpeeton. Se on vaarallinen, koska meidän on säilytettävä tietyt kriittiset mahdollisuudet puolustusmahdollisuudet ja tästä syystä tulisi koordinoida ja kehittää puolustuskapasiteettiamme mahdollisimman hyvällä tavalla. Lissabonin sopimus tarjoaa meille puitteet, jotka mahdollistavat Euroopan laajuisen koordinoinnin, jotta ei menetetä näitä kriittisiä kapasiteetteja Eh, esimerkiksi ajatellaan nämä tiettyjä strategisia kysymyksiä, kuten ilmatankkaus vaikkapa tai satelliitit. Ja näissä puitteissa siis äh, käydään nyt äh, huippukokouksessa asioista keskustelua joulukuussa. Tässä vaiheessa äh, nostaisin esiin joka, joku sen kysymyksen, joista mielestäni välttämättä tulisi keskustella. Poliittisella tasolla tarvitaan tiekartasto, jossa on selkeä aikataulu puolustusalalle pysyvä rakenteellinen yhteistyö on saatava jaloilleen, samoin halukkaiden liittoutumat. Näitä asioita tulisi ajaa. Tulisi parantaa Euroopan puolustusteollisuuden luovuutta ja mahdollisuuksia ja antaa sille kaikki mahdollinen tuki. Tietenkin kaikki nämä ajatukset tulevat hyödyttämään niin Euroopan unionia kuin NATOakin. Euroopan parlamentti on vakaumuksellinen Euroopan unionin ja NATOn yhteistyön tukija ja haluamme parantaa transatlanttisia suhteita sekä vahvistaa omia mahdollisuuksiamme vastata tuleviin haasteisiin ja uhkiin. Sanon suoraan, että olen pettynyt siihen, että jotkut ministerit, jopa pääministerit, ovat todenneet meille, että joulukuussa ei ole mahdollisuuksia kunnianhimoon, koska Euroopan suuri yleisö ei ole kiinnostunut taistelujoukoista tai sotilaallisesta yhteistyöstä. No ei tietenkään se ole kiinnostunut teknisistä yksityiskohdista, mutta meidän poliitikkojen tehtävä on hoitaa nämä asiat Mm, ja vastata kansalaistemme huolenaiheisiin. Olen myös pettynyt, koska en todellakaan usko, että eurooppalaiset ää, ää, eivät olisi kiinnostuneita. Kyllä minä uskon, että he ovat kiinnostuneita ulkopolitiikasta ja globaalistumisesta. Kyllähän kansalaiset näkevät ihan omassa arjessaankin että globaalistuminen vaikuttaa heihin. Hehän tietävät, että esimerkiksi auton tankkaaminen maksaa entistä enemmän, jos lähi on kriisi, tai että kännyköiden Eh, hintoihin eh, vaikuttavat eh, raaka-aineiden hinnat. He tietävät myös, että heidän lastensa elämä vaarantuu, jos meidän diplomatiamme epäonnistuu, niin kuin Afganistan tai Mali ovat osoittaneet esimerkkeinä, niinhän olemme lähettäneet omia sotilaitamme. Ja mm, eurooppalaiset myös näkevät pakolaisvirtojen kohdistuessa rajoillemme että olisi paras ratkaista konflikteja paikan päällä. Euroopan parlamentissa keskustelemme näistä asioista päivittäin ja globaalit muutokset vaativat läheisempää eurooppalaista yhteistyötä. Maailma on muuttunut ja kyllä kansalaiset sen ymmärtävät paremmin kuin ehkä arvaammekaan. Ja kun nyt kaksi kertaa vuodessa tapaamme 28 kansallisen parlamentin jäseniä, voimme hyvin nähdä, että meillä on samoja ajatuksia ja huolenaiheita. Meidän on äh, huolehdittava siitä, että kansalaisia kuullaan ja että ö, äh, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka on tehokasta. On ö, äh, välttämätöntä, että että valtioiden ja hallitusten päämiehemme kantavat vastuunsa ja tekevät tärkeitä päätöksiä joulukuussa. Meidän on oltava kansainvälisten globaalien haasteiden tasolla ja meidän on vastattava nopeasti muuttuvan maailman eteen tuomiin haasteisiin. Kiitos hyvät kollegat. Odotan erittäin hedelmällistä, kiinnostavaa keskustelua kaikkien 28 jäsenvaltion edustajien kanssa. Nyt annan puheenvuoron kollegalleni Danjanille, Ähm, turvallisuus- ja puolustusalivaliokunnan puheenjohtajalle. Merci mesdames, messieurs. Kiitoksia Andrei, hyvät naiset ja herrat kollegat äh, turvallisuuspuolustusasioiden alivaliokunnan puolesta. Tervetan kaikki teidät tervetulleeksi tänne parlamenttiin. Haluaisin äh, nyt johdannomaisesti mainita, että lopulta kysymys, johon pyrimme vastaamaan, on se, jonka kansalaiset meille esittävät. Tässä yhdyn edellisen puhujan sanoihin kyseessä ei ole mikään kysymys, jonka kansalaiset olisivat unohtaneet, siis turvallisuus ja puolustus. Ympäristössämme kriisit lisääntyvät ja te parlamentin, parlamenttien jäsenet kuulette omissa vaalipiireissänne ja omilla alueillanne kysymyksiä, systemaattisesti samoja kysymyksiä Malia, Syyriaa, Libyaa koskien. Mitä Eurooppa tekee? Missä Eurooppa on? Eli todellisia kysymyksiä todella on olemassa ilmassa liittyen Euroopan rooliin turvallisuusasioissa, eh, turvallisuuden ja puolustuksen alalla. Tiedämme hyvin, että ensisijainen vastuu näissä asioissa on jäsenmaiden, Euroopan elimet alalla ovat vielä nuoria, ne kehittyvät, ne ovat olemassa, mutta ensisijainen vastuu on jäsenmailla. Tässä mielessä teidän roolinne on äärimmäisen tärkeä ja on täysin välttämätöntä, että käymme läheistä keskustelua, jotta saisimme nämä asiat eteenpäin. Tämä asia on jotakin, mitä kansalaiset meiltä odottavat. Se on perusteltua ottaen huomioon strategisen kontekstin, joka Andrei Kovacek tässä mainitsi. Jos sallitte tässä, haluaisin kansallisten parlamenttien jäsenenä teidät kutsua ähm, liittymään meihin ja vetoamaan ennen ähm, ministerineuvoston kokousta siihen, että otettaisiin käyttöön se, mikä jo on olemassa. Me olemme hyvin monet sitä mieltä, että joulukuun neuvoston kokous on hyvin tärkeä, mutta se ei todennäköisesti johda ähm, vaikuttaviin lyhytaikaisiin tuloksiin. Mutta tässä meillä on mahdollisuus muistuttaa siitä, että Euroopan unioni ei ole poissa tältä alalta. Rakenteet ovat olemassa, toimia on, missioita ja operaatioita on käynnissä tämän hetken, tällä hetkellä Euroopan unionin lipun alla. Tältä kannalta ja koska palasin Afganistanista viime viikolla muutamien kollegoiden kanssa, siellä on Euroopan unionin poliisioperaatio käynnissä ja noin 400 henkilöä kentällä. Haluaisin muistuttaa, että meidän tulisi välillä tuoda enemmän esiin näitä Euroopan unionin operaatioita, jotka on huonosti tunnettu. Kansalaiset eivät tunne niitä. Kansallisten parlamenttien edustajat voisivat vierailla näissä operaatioissa tai kutsua henkilöitä puhumaan niistä. Saisimme tietää paljon siitä, mikä toimii hyvin, mikä toimii välillä vähän huonommin, mikä ei toimi, ja me voisimme näin olemassa olevan pohjalle rakentamalla saada aikaan eurooppalaisen koneiston. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että tämä koneisto on yhä hyvin nuori turvallisuuden ja puolustuksen alalla. Välillä kuulen hyvin jyrkkiä kritiikkejä siitä, mitä Eurooppa tekee, missä Eurooppa on. Mutta jälleen kerran haluaisin sanoa, että ensisijainen vastuu on jäsenmailla. Ja kun Euroopan unioni tekee jotakin, se tulee myöskin tunnustaa ja se tulee osata ottaa arvoonsa. Tässä olivat ne asiat, jotka haluaisin sanoa johdantona. Tämä ei tietenkään meitä vapauta omasta vastuustamme. Luonnollisesti meidän tulee olla yhä kunnianhimoisia. Ja neuvoston kokouksen esityslistan tulisi olla hyvin eh, rikas näiden kolmen eh, akselin eh, näkyvyyden teollisuuspolitiikan lisäksi hyvin täynnä siis, ja tässä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien tulisi äh, harjoittaa painostusta, jotta äh, saisimme nämä äh, kysymykset todellakin joulukuun neuvoston kokouksen esityslistalle hyvin mukaan. Nyt kuulemme Maciej Poposkia. Hän on ulkosuhdehallinnosta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vastuuhenkilö ja herra Poposkin puheenvuoron jälkeen voimme käydä ensimmäisen puheenvuorokierroksen. Kiitoksia. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Päivän kokous on meille tervetullut mahdollisuus. Me näemme tämän osana joulukuun valmistelua. Siellä puhtaasti hallituksen välistä, koska me työskentelemme kovasti jäsenvaltioiden kanssa. Olemme kuitenkin erittäin kiitollisia, kun voimme osallistaa sekä Euroopan parlamentin että kansalliset parlamentit. Myöskin suvereniteettikysymysten vuoksi, jotka ovat pelissä. Meitä rajoittaa keskustelussa tietyt kysymykset suvereniteetista. Ja on tärkeää, että parlamentti antaa täyden tukensa meille. 2013 on jo tavallaan ollut yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vuosi. Niin paljon YTPP kiinnitetään huomiota. Se, että Euroopan neuvostossa turvallisuudesta ja puolustuksesta puhutaan, on luonut paljon odotuksia, joita täytyy hallita. Se on myös muuttanut tunnelmaa. Keskustelun henki on myönteisempää kuin ennen. varmasti tiedätte parlamentin työtä, Kopan gallerin mietinnöt ja Brokin tulevan mietinnön palvelu ja komissio. Heidän panoksensa oli korkean edustajan kertomus neuvostolle viimeinen versio 11. lokakuuta annettu julki. Ja sitten on komission tiedonanto puolustusteollisuudesta ja markkinoista, joka julkaistiin heinäkuussa. Ja sitä myöten on katettu aika paljon kenttää. Olemme nähneet paljon hyllisiä panoksia aivorihistä, teollisuudelta, tutkijalta. Tämäkin on hyödyllistä. Ensiksi pari sanaa korkean edustajan loppukertomuksesta neuvostolle. Sitten hahmottelen seuraavia askelia ja sitten kerron vähän seurantaprosessista, eli prosessista, jonka pitäisi seurata joulukuuta. En tule esittämään kertomuksen yhteenvetoa, se on saatavilla, se on aika mittava. Ja palata jäsenvaltioilta mutta myös parlamentilta ja Euroopan parlamentilta ja Natolta on ollut aika myönteistä ja rohkaisevaa. Kertomuksessa aloitetaan lyhyellä muuttuvan geostrategisen kontekstin arvioinnilla. Turvallisuushaasteet muuttuvat, kansalliset budjet, puolustusbudjetit ovat puristuksissa, kuten puheenjohtaja mainitsi. Ja toisaalta Eurooppa on yhä kasvamassa turvallisuuden tarjoajan kenkiin, joten meillä on vielä tietä kuljettavana korkeammalla poliittisella tasolla. Kertomuksessa on kolme ryvästä. Tehokkuus, näkyvyys YTTPssä, teollinen, puolustusteollinen pohja ja kapasiteetti. Mutta ne, jo ajattelevat selkeän tarinan, kertomuksessa Estää kysymys, mitä yhteensä pitäisi tehdä etujensa turvaamiseksi ja arvojensa projisoimiseksi. Meidän täytyy olla valmiita toimimaan YTPPn puitteissa, mutta ollaksemme uskottavia tarvitsemme kapasiteettia ja jäsenvaltioiden sitoutumista. Ja voimakas, innovoiva, kestävä teollinen pohja tarvitaan kapasiteetille. Ja tämän viestiminen suurelle yleisölle on haaste. Johtajalla on mahdollisuus muotoilla myönteinen tarina ja vakuuttaa kansalaiset, että puolustus ei ole sen enempää yleishyödyke kuin riesa. Meidän on hellittävä sitä ja jatkuvasti investoitava siihen, ja ainoastaan rahoituksen kannalta. Kun Euroopan johtajat tapaavat joulukuussa, heidän pitäisi tarttua tähän ratkaisemaan kysymykseen, miten on poliittista tahtoa kehittää kapasiteettia. Ja sitten puolustusmenojen pienemiseen pitää tarttua. Olen varma, että neuvostossa joulukuussa tartutaan joukkoon mahdollisuuksia. On pidettävä huolta siitä, että hyödynnämme Euroopan teollisuuden potentiaalia. Joskus sitä aliarvioidaan, mutta sen vuotuinen liikevaihto on lähes 100 miljardia euroa. Ja se työllistää välittömästi 400 000 ihmistä Euroopassa. korkean edustajan kertomus tarttuu myös kysymykseen, josta on kovasti keskusteltu viime alkuvuosina. Se on kysymys siitä, tarvitseeko Euroopan unionin uutta puolustusstrategiaa ja vain siteerata tekstiä. Sen sanotaan, että osana seurantaprosessia, siis joulukuun neuvoston jälkeen, ja jos jäsenvaltiot niin haluavat, voisimme selkeämmin määritellä Euroopan strategista roolia strategisen kontekstin muuttuessa ja Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan. Tiedämme, että Euroopan parlamentti on voimakkaasti puolustanut uutta strategiaa tai valkoista kirjaa tai puolustuspolitiikan arviointia. Nimellä niin ei ole niin väliä. Korkea edustaja ei halunnut luoda etukäteen lukkoon lopputulemaa, vaan halusi tämän harjoituksen alkavan jäsenvaltiossa. Jos. Ja se, ne niin haluavat. Mitä seuraavaksi? Mainitsin joukon valmistelevia tapaamisia, keskusteluja neuvostossa, ulko- ja puolustusministerit tulevat kiinnittämään aika paljon huomiota turvallisuuteen ja ja 19. joulukuuta. Sitä tulee edeltämään myös puolustusvoimien päälliköiden johtajien tapaaminen pari päivää aikaisemmin ja Euroopan puolustusviraston hallituksella on myös kokous 19. marraskuuta ja Claude kertoo sitä enemmän. Tavanomaisesti Euroopan neuvostostahan aina tulee päätelmät, ja ne tulevat kattamaan nämä kolme mainitsemaani asiaryvästä. Mutta tämä on myös mahdollisuus valtion päämiehille ja hallitusten johtajille keskustella siitä, mikä pelissä on. Sekä ministerikeskustelun että neuvoston keskustelut ovat jo valmisteilla. Ainahan tällä riskinsä. Tiedämme, että Euroopan neuvoston onnistumisprosentti ja esityslistalla pysymisprosentti on noin 50. Jos yhtäkkiä joku kriisi iskee, talouskriisi tai muu, Vaarana on, että puolustus jää muiden tapahtumien varjoon. Mutta toivottavasti kykenemme käymään tätä keskustelua. Ja suunnittelu on, että kun neuvosto alkaisi turvallisuus- ja puolustuskeskustelulla. On tosi tärkeää varmistaa, että tämä keskustelu ei ole mikään tähdenlento. Radan Jean sanoi ihan oikein, että mitään räiskyviä tuloksia lyhyellä aikavälillä ei ehkä saavuteta, mutta jos onnistumme turvallisuuden ja puolustuksen pitämään johtajien mestyslistalla, sekin olisi tulos. Me toivomme aloittavamme prosessin. Toivomme, että neuvosto antaisi korkealle edustajalle joukon tehtäviä myöskin puolustusvirastolle ja komissiolle ja pyytäisi raportteja tehokkuudesta, kapasiteetin kehittämisestä, viraston projekteista, Euroopan teollisuuden ja markkinoiden kehittämisestä. Ja neuvoston pitäisi sopia sitten seuraavasta tapa- tapaamisesta, en tiedä vielä koska, siitä täytyy sopia, niin jotta voisivat sitten palata asiaan ja arvioida tapahtunutta edistystä. Eli korkeintaan loppukertomus sisältää ideoita liittyen strategisen puolustuksen tiekarttaan liittyen pitkäaikaiseen puolustusyhteistyöhön, tavoitteisiin ja aikatavoitteisiin. Me tarvitsemme vielä vähän lihaluuten ympärille, mutta jos näitä tehtäviä tullaan meille antamaan, jos ne tavallaan luovat tämän tiekartan, ja toivon, että jolkun neuvosto pystyy puoltamaan tätä lähestymistapaa. Ja puolustuksesta ja turvallisuudesta tulee keskustelujen toistuva teema valtion päämiesten keskuudessa. Eli ää, neuvoston maaliviiva lähestyy. Jäsenvaltiot taitavat olla jo sitä mieltä, että tämä ei pitäisi olla kertaluontoinen tapahtuma. Esitykset eivät ehkä ole niin kunnianhimoisia kuin Euroopan parlamentin ehdotukset. Mutta Euroopan parlamentin rooli on olla kunnianhimoisempi ja puhua asiasta suorempaa. Tämä ei ehkä ole vallankumous, mutta ei tämä mikään suvantokaan ole. Edistystä tapahtuu ja edis, voimakkaampaa edistymistä on käsillä. Jos ajattelemme keskusteluiden alkua, erityisesti tämän vuoden alkupuolella, näemme, että olemme jo edenneet hyvän matkaa. Ja dynamiikka on selkeästi myönteinen, kuten mainitsin. Me tarvitsemme sitoutumista jäsenvaltioiden omistajuutta. Ilman sitä ei päästä pitkälle Yhteenvetona kiittäisin teitä vielä kerran, kiittäisin Euroopan parlamenttia ja kansallisia parlamentteja tässä tärkeässä projektissa. Merci, monsieur Popovski. Kiitoksia, Mr. Popovski. Nyt kuulemme äh, Roa Claude François. Hän edustaa Euroopan puolustusvirastoa päinvastoin kuin juuri sanonut, mutta mä asiat nyt tässä järjestyksessä, sillä nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ja nyt ne, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, voivat käyttää sitten puheenvuoron liittyen tähän ministerineuvoston kokoukseen. Ja nyt annamme nyt Claude Francille puheenvuoron Euroopan puolustusvirastosta, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Arno. Pahoittelen, että saavuin myöhään paikalle. Meillä oli valtuuskunta, joka tuli eräästä jäsenmaasta vierailulle, joten minun täytyy pahoitella. Ehkäpä tässä tuli jo asioita esiin, jotka nyt toistan. Tämä on aina harmillista, mutta se myöskin osoittaa sitä, että ollaan yksimielisiä näissä asioissa, joita käsittelemme tänään meillä on yhä enemmän ja enemmän yksimielisyyttä Eurooppa-neuvoston kokouksen alla. Kaikki odottavat erittäin vahvaa viestiä, viestiä siitä, että nykyisessä strategisessa tilanteessa turvallisuus- ja puolustuskysymyksillä on elintärkeä rooli. Ja että tällaisessa vaikeassa taloudellisessa budjettitilanteessa, jossa tällä hetkellä olemme, emme voi toimia muutoin kuin niin, että maksimoimme turvallisuusalan tehokkuuden ja vain tällaisella maksimoinnilla voimme onnistua. Tämä tapahtuu yhteistyön kautta, tämä tapahtuu Euroopan unionin olemassa olevien välineiden käyttämisen kautta ja muiden politiikkojen välisten synergioiden avulla Euroopan unionissa. Ja kuten varmasti kaikki sanoitte, tämä tapahtuu, jos jäsenmaiden valtion päämiehet sitoutuvat niihin päämääriin, joita he ovat määritelleet ja antaneet eri toimielimille ja eri mm, tahoille Euroopan unionin sisällä. Tässä luonnollisesti valtiopäämiesten mm, vastuu on vahva ja nämä turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat todellakin heidän vastuunsa ydintä. Kyseessä on Euroopan neuvoston puitteissa pohtia näitä turvallisuuskysymyksiä usein. Jäsenmaat niitä tekevät Naton puitteissa. Meillä täytyy olla johdonmukaisuutta, mutta myöskin Euroopan unionin puitteissa meillä on mahdollisuus arvioida jäsenmaiden sitoumuksia, taloudellisia ja puolustussitoumuksia ja sitä prioriteettia, jonka valtiopäämiehet antavat turvallisuuskysymyksille. Tämä on varmastikin myös hankalaa tällä alalla ja tämä kysymys on jotakin, minkä te tunnette ehkä paremmin kuin minä, mutta myöskin Täytyy todeta, että sotilainen toiminta on valintakysymys monissa tapauksissa. Me voimme käyttää mahdollisimman paljon ennaltaehkäisyä, käyttää mahdollisimman paljon synergiaa, tukea oikeusvaltion periaatteita. Nämä asiat ovat erittäin tärkeitä, mutta tietyissä tapauksissa on muitakin vaihtoehtoja, joko voimakeinoja tai sitten voimakeinojen käytön uhan käyttöä. On hyvin tärkeää, että myöskin tällaisessa voimakeinojen uhassa meillä olisi yhteinen väline, jota käytetään tällaisen kapasiteetin sisällä mielestäni meidän tulee myöskin olla vaativia Me emme aina välttämättä ole se taho, joka käyttää voimakeinoja ensimmäisenä. Meillä ei enää välttämättä ole siihen kapasiteettia. Ja monet ovat sitä mieltä, että elleivät Euroopan, eurooppalaiset sitoudu toimintaan tämän tyyppisiä ö, operaatioita, ei tapahdu. Ja YK on puitteissa nämä kysymykset ovat olleet erittäin pinnalla. E, jäsenmaiden täytyy Euroopan unionin puitteissa olla pystyviä toimimaan. Ja tällaisessa tapauksessa muut tahot, YK tai alueelliset elimet voivat täyttää oman roolinsa e, ja myöskin siihen liittyvät strategiset vaatimukset. Tämä vaatii päätöksiä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä, ne täytyy tehdä nyt. Nyt on jo kiire tehdä käytännön alalla päätöksiä eurooppalaisen kapasiteettiin liittyen. Tässä ei nyt toista niitä asioita, jotka varmastikin todettiin jo ennen aikaisemmissa puheenvuoroissa. Me kaikki tiedostamme erittäin hyvin sen, että kumppaneidemme mm, näkökulma erityisesti Atlantin toiselta puolelta on sellainen, että he odottavat, että meillä on mahdollisuus tukea turvallisuutta, olla tällainen security provider ja tällä lailla olla mukana vakauden rakentamisessa. Mitä sitten Euroopan puolustusvirastoon tulee tässä? Ähm, toistaan Catherine Ashtonin raporttia. Hänhän ähm, on Euroopan puolustusviraston johdossa ja myöskin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Tarkoituksena on siis eh, muuttaa nämä ohjelmat konkreettiseksi toimiksi ja poistaa tällaiset silmiin pistävät puutteet ja esteet yhteistyön edeltä, jotta voisimme toteuttaa näitä kapasiteetteihin liittyviä ohjelmia. Matse tässä mainitsi nämä ohjelmat. Kyseessä ovat esimerkiksi lentotankkausongelmat. Kaikki tietävät, että tämä on meidän suuria heikkouksiamme. Yhdysvallat myöskin hiljattaisissa operaatioissa on joutunut kattamaan jopa 80 prosenttia ilmatankkausvaatimuksista. Tämä asia tuli Chicagon kokouksessakin esiin ja meiltä odotetaan toimia. Nämä asiat ovat sellaisia, että niihin tulee sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä pystyä vastaamaan. Pit- lyhyellä aikavälillä me olemme pystyneet maksimoimaan esimerkiksi italialaisen olemassa olevan Boeing ilmatankkauskapasiteetin käytön liittämällä Italian kapasiteettia ja ö, eurooppalaista kapasiteettia esimerkiksi Ranskan ja Ruotsin kanssa. Meillä on tämän hienoa yhteistyötä ja nyt tämä yhteistoimivuus kolmen eri taistelukonetyypin mm, ja Boeingin kanssa on liikkeellä. Me toivomme todellakin, että nämä toimintaohjelmat saadaan toteutettua ja sitten eh, meillä on myöskin tarkoitus luoda eh, monimuotoinen eurooppalainen ilmatankkaus alusryhmä ja myöskin taata se, että meillä on aluksia, jotka ovat tällaisia MRTT eli monitoimisia aluksia. Näiden monitoimialusten rooli on myöskin taata maksimaalinen synergia niiden ohjelmien kanssa, joita eräät jäsenmaat ovat toteuttaneet, erityisesti Voyager, yhdistyneessä kuningaskunnassa ja käyttää hyväksi sitä tukea, jotka, jota eräät jäsenmaat äm, ovat tarjonneet hankintojen alalla. Eli tässä kyseessä on sekä lyhyen aikavälin, keskipitkän että pitkän aikavälin äm, toimintatarkoitus on taata se, että meillä olisi äm, yhteensopiva alus kanta Euroopan unionissa. Toinen asia, joka on erittäin tärkeä tämän helpompi mainita e- englanniksi kuin ranskaksi. Kyseessä ovat siis kauko-ohjatut alukset. Niitä usein ranskaksi nopeasti vain nimetään lennokeiksi. Tässä teemme työtä tulevien sukupolvien eteen näiden alusten tulevien sukupolvien siis. Ja niitä kuva. Se, että niitä voidaan käyttää sekä siviili- että sotilasoperaatioissa, erityisesti tärkeää niiden kohdalla on niiden mukaan ottaminen eurooppalaiseen toimintaan. Tässä meidän täytyy tehdä säätelyyn, lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Tämähän on komission alaa, komissiolla on aloiteoikeus näissä kysymyksissä ja tämä liittyy luonnollisesti myöskin turvallisuuskysymyksiin ja niitä täytyy ö, ähm, siis käsitellä ö, ähm, eurooppalaisen Euroopan puolustusviraston puitteissa, sillä kyseessä on myöskin puolustuskysymys. Äh, Meidän täytyy arvioida sitä, kuinka voisimme yhdessä käyttää olemassa olevaa kapasiteettia, jota jäsenmailla on tai jota jäsenmaat ovat rakentamassa. Tässä jälleen kerran kyseessä ovat siis erilaiset aspektit Euroopan unionin sisällä sekä lainsäädännöllinen, äh, valvonnan että yhteistyöllinen aspekti äh, kyseessä olevien, olemassa olevien resurssien tai rakenteilla olevien resurssien suhteen. On myöskin erittäin tärkeää, että me keskitymme kommunikaatiosatelleitteihin ja niihin seuraavaan sukupolveen – turvallisiin valtiollisiin satelliittijärjestelmiin. Ja tässä sitten viimeisenä asiana olemme hyvin tietoisia siitä, että Euroopan puolustusvirasto ja sen rooli on tässä asiassa hiukan vaatimaton. Kyseessä on siis kyberturvallisuus. Meidän tulee tehdä töitä kyberturvallisuuden eri aspektien suhteen koulutukseen tiettyjen teknologioiden käyttöönoton ja meidän äh, esikuntiemme äh, suojelun suhteen eri operaatioissa. Ja tämä, tätä työtä teemme yhteistyössä Naton ja jäsenmaidemme kanssa. Äh, olen ollut keskusteluissa e- Virosta tulleiden edustajien kanssa. He olivat erittäin pitkällä näissä kyberturvallisuusasioissa tulevaisuutta ajatellen. Kaikki nämä asiat ovat Euroopan puolustusviraston johdon käsittelyssä ja myöskin, kuten Matse sanoi, puolustusalan ministerineuvoston käsittelyssä – Tämä on erittäin tärkeää, jotta saisimme tarvittavaa liikevoimaa ja näiden hyvin tärkeiden ohjelmien kannalta arviointia myöskin suoritettua. Näiden asioiden lisäksi meidän tulisi myöskin perusteellisesti käsitellä sitä, mikä syvällisesti koskettaa myöskin yhteistyötä. Kuten tiedätte, ministerit ovat allekirjoittaneet tällaisen käytännön säädöstön liittyen yhteistyöhön, ja niin tässä jälleen kerran valtion päämiehet voivat omalla toiminnallaan varmistaa tämän periaatteen toteutumisen. Kuten tiedätte, tässä käytännössä järjestössä yhteistyöohjelmat ovat kapasiteetin rakentamisessa suositeltu muoto, mutta kyseessä kun kyseessä ovat budjettikysymykset, niille täytyy myöskin turvata riittävä turva. Meidän täytyy varmastikin tehdä vielä töitä eri elementtien parissa. Niillä elementit, jotka ovat tärkeitä eurooppalaisessa puitteissa, kaikki kaikkien verotuksellisten ähm, kysymysten parissa. Ja tämän lisäksi olisi tärkeää, että valtionpäämiehet antaisivat ohjelinjoja toime elimille, komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle ja muille rakenteille, kuten Euroopan puolustusvirastolle, jotta voisimme tehdä yhteistyötä ja maksimoida tässä äh, energiaamme usein sanon, että synergia voi olla erittäin korkea tässä tutkimuksen ja kehityksen alalla. Tämä asia on jotakin, mitä on paljon korostettu eri raporteissa Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa. Me olemme lähestulkoon tässä asettamassa uhanalaiseksi oman teknologisen kehityksemme ja menettämässä erittäin elintärkeän teknologisen tulevaisuuden. Meidän täytyy todellakin tässä perustaa kaksi käyttöisyydelle, tukea näitä teknologioita, tukea synergiaa Euroopan unionin sisällä tutkimusohjelmien kohdalla ja ehkäpä muidenkin rahoitusratkaisujen kohdalla. Nämähän ovat Euroopan parlamentin ja komission tunnistettavissa. Neuvoston tulee ne vahvistaa. Ja kun tunnustamme tämän kaksi muotoisuuden, kaikkia mahdollista synergiaa tulisi käyttää, ettemme riskeeraisi tässä teknologista kehitystämme. Kun katsomme, mikä ala on se, jota kaikki jäsenmaat ensimmäisenä ovat taipuvaisia leikkaamaan, kysymyksessä on juuri tämä tutkimus ottamatta sitten huomioon laikaan sitä, kuinka kipeitä nämä leikkaukset ovat kapasiteetteihin. Sitten toinen asia, joka liittyy synergiaan, on kaikenlainen yleinen tuki teollisuudelle. Uskon, että tukiteollisuudelle tapahtuu ohjelmien, varojen ja aikataulujen myötä, mutta myöskin horisontaalisten välineiden tukemisen kautta. Tässä kaikki, mitä Euroopan puolustusvirasto ja komissio voivat tehdä yhdessä, on se, että pyrimme tukemaan PK-yrityksiä tässä mielestäni pk-yritysten tukeminen on erittäin tärkeä asia. Jotta voisin, että lyhyesti voisin sanoa, että uskoisin, että meillä on paljon mahdollisuuksia luoda enemmän synergiaa eurooppalaisen perheen sisällä. Tässä myöskin ähm, Euroopan puolustusvirasto voi olla myöskin avaruusalalla toimiva. Ja Oka, kuten tässä herra Geller mainitsi, voi olla myöskin mukana. Meidän täytyy tunnistaa sotilaallisia tarpeita ja luoda ohjelma, jossa on todellista lähentymistä. Ja tässä kyseessä on okaa. OK. jälleen kerran tarkoituksena on suojata jäsenmaiden itsemääräämisoikeutta, niiden riippumatonta päätöksentekoa kansallisissa parlamenteissa, mutta myöskin nähdä, kuinka me voisimme toimia eurooppalaisen ilmavalvonnankin alalla. Nyt yhteenvetämäisellä varmastikin puhun aivan liian pitkään tämä keskustelu liittyen eurooppalaisten puolustusministereiden ministerineuvoston kokoukseen on erittäin tärkeä. Tarkoituksena on jälleen kerran osoittaa, kuinka tärkeä asia puolustus on ja kuinka tärkeää on täysin tuoda esiin näitä ohjelmia, konkreettisia ohjelmia ja vakuuttaa ihmisiä Eräät ohjelmat eivät ole vielä täysin loppuun saatettuja, kuten Dimitri tässä mainitsi. Ähm, ne ovat vielä avoimia ja meillä on hyvin paljon odotuksia. Luonnollisesti meiltä ja toimijoilta, olivat nämä toimijat sitten yrityksiä tai sotilaallisia tahoja, odotetaan erittäin paljon. Kiitoksia. <coughs> Kiitos. Tämä oli erittäin kattava esitys ja varmaan siitä syntyy paljonkin reaktioita. Tässä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Aloitetaan ensin kansallisten parlamenttajien edustajista ja annan ensimmäisen puheenvuoron Bogdan Klishille Puolan senaatista. Hän on myös entinen puolustusministeri. Paljon kiitoksia. Ihan alkuunsa e- Euroopan parlamentin rooli tässä joulukuun neuvoston tulosten valmistelussa on merkittävä. Me tapaamme tällä kolmatta kertaa keskustellaksemme yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tulevaisuudesta. Tämä äskettäinen kertomus saisi tärkeitä kohtia, mutta yksi niistä on erittäin tärkeä. Toistan, ei ole mitään yhdessä sovittu tuo pitkän aikavälin näkemystä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tulevaisuudesta, näin Lady Ashton toteaa kertomuksessaan. Ymmärrän tämän hyvin. Ja ymmärrän, että tämä ei ole ainoastaan joulukuun neuvoston haaste. Se on meidän toimiemme haaste myös ne, joulukuun neuvoston jälkeen. Jakaisin kanssanne neljä kommenttia, jotka liittyvät YTPP YUTPn taustaa ajatellen. Ensimmäinen koskee näiden kahden politiikkalohkon integrointia. Olen aika varma, että meidän täytyy tulevaisuudessa luoda johdonmukainen eurooppalainen ulkopolitiikka, ulkopolitiikka, joka pitäisi ottaa EUn yhteiset turvallisuuspoliittiset intressit. Eikä sen pitäisi perustua eräiden tärkeiden jäsenvaltioiden turvallisuusetuihin, vaan EUn turvallisuusetuihin kokonaisuutena. Välineiden integroinnitti merkitsisi, että meillä olisi paljon kattavampi lähestymistapa poliittinen, diplomaattinen, taloudellinen ja sotilaalliset välineet olisivat laaja-alaisemman poliittisen lähestymistavan EUlle. Totta kai merkittävää edistystä tällä alueella viime vuosina on tapahtunut. Olemme nähneet integroinnissa paljonkin esimerkiksi Afrikan sarvessa, mutta paljon on vielä tehtävänäkin. Ja sitten kolmanneksi kapasiteetin kehittäminen. tämäkin prosessin pitäisi olla integroituneempi. Kapasiteetin kehittämisprosessi pitäisi tiukentaa, sen pitäisi perustua olemassa oleviin äh, välineisiin, kuten Euroopan puolustusvirasto ja meidän kapasiteetin kehittämissuunnitelma tai tämän, ja teollisteknologinen perustamme. EU ja on kapasiteetin ah, harmonisointia ja lähentämistä pitäisi myöskin ratkoa, mutta tämä on oma lukunsa. Tätä lähentämistä pitäisi vahvistaa eri tasolla ACTn ja postusviraston kanssa ja sitten tämä yhteiskäyttöön ja jakamisohjelmat ja älykkäs, älykkään puolustamisen ohjelma Natossa. Mutta erityisesti ACT ja Sitten kriisinhallinta toimet. Meidän pitäisi keskittyä tälle alueelle paljon enemmän, koska meillä on ensinnäkin saavutuksia, näkyviä saavutuksia. Ja tässä meillä on kriisi tämän ensimmäisen sukupolven operaatiossa, esimerkiksi ajatellen maalia. Ja jos ajatellen rakentaa kehittämistä välillä pysyvä siviili- ja sotilaallissuunnittelukapasiteetti. Me tarvitsemme monikansallisia ratkaisuja kriittiseen kapasiteettiin. Mainitsin yhteiskäytön ja jakamisen. Sitten taisteluryhmillä pitäisi antaa laajempi rooli. Asia pitää tarkastella vielä pitemmälle menevästi kuin mitä korkean edustajan kertomuksessa arvioitiin. Eli lopuksi toteaisin, että meillä on suuria saavutuksia. Mutta paljon on vielä tehtävääkin. Koska EU on vielä kaukana täyden potentiaalin saavuttamisesta puolustuksen turvallisuuden alueella meillä on mahdollisuus luoda parempia suunnitteluja, kapasiteettimahdollisuuksia ja parempaa sotilasta valmiutta. Ja tässä mielessä nämä ovat vasta ensimmäinen askel Euroopan operationaalista päämajaa. Toivottavasti jonain päivänä näemme tällaisen rakenteen syntyä. YUTP ei vaadi uusia instituutioita, vaan poliittista tahtoa, uutta impulssia. Kuten se, jonka avulla yhdeksän vuotta sitten luimme eurooppalaisen turvallisuusstrategian ja ensimmäisen tärkeän mission. Siksi me odotamme joulukuun tuloksia äh, yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan pitkästä per, horisontista katsoen. Kiitoksia Bogdan Sarona Eliovito eh, Italian parlamentista, olkaa hyvä. No, presidente e kollegi. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Voisin aloittaa kiittämällä teitä siitä, että olette järjestänyt tämän tärkeän interparlamentaarisen kokouksen. Tämä on hyvä mahdollisuus arvioida kansallisten parlamentaarikkojen ja Euroopan parlamentin jäsenten roolia, kun tehdään päätöksiä liittyen siihen, kuinka yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa saattaisiin läpinäkyvämpää. Jo Villan kokouksessa mainittiin, että Euroopan unioni ei ole enää jäsenmaidensa muodostava liitto. Se on oikeudellinen rakenne, joka, jonka tarkoituksena on jakaa kansallista itsemääräämisoikeutta, jotta voitaisiin tukea rauhaa ja ihmisoikeuksia. Tämän vuoksi kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti joutuvat ottamaan rohkeita päätöksiä, tekemään rohkeita päätöksiä näillä aloilla. Meillä ei voi olla yhteistä turvallisuuspolitiikkaa ilman poliittista yksimielisyyttä. Tämän vuoksi tämä kokous on askel eteenpäin ja meidän täytyy tehdä tässä hengessä töitä. Euroopan unionin talous myöskin saa parempia mahdollisuuksia tällä tavoin. Tiedämme, että että Eurooppa-neuvoston kokous joulukuussa riippuu myöskin siitä, että sekä sotilaallisella että siviilitasolla pystytään toimimaan tehokkaasti. Meidän täytyy jokaisen yksittäisen jäsenmaan tehokkuutta parantaa Tämä tulee parantamaan myöskin turvallisuutta. Kyseessä on myöskin meidän uskottavuutemme kansainvälisellä tasolla. Päämääränä tulisi olla se, että löydämme riittäviä resursseja, jotka voitaisiin saattaa nopeasti liikkeelle Euroopan unionissa. Tämän vuoksi meidän täytyy edetä resurssien jakamisen alalla, meidän täytyy tukea eurooppalaista puolustusvirastoa ja meidän täytyy myöskin ajaa teollista yhteistyötä jotta voisimme vastata sektorin nykyiseen taantumaan. Nämä eivät ole uusia kysymyksiä, mutta nyt on tarpeen tarjota riittäviä sopivia poliittisia vastauksia. Aikaisemmin kokouksessa Vilnassa mainittiin, että parlamentin jäsenten tulisi tuoda esiin turvallisuuskysymyksiä ja tehdä suunnitelmaluonnoksia siitä, kun voitaisiin parantaa ja vaihtaa samalla tietoa. Mainitsimme, että olemme aloittaneet työn. Meidän tulisi nyt pohtia työtapaa ja edetä siitä Työtavan suhteen jokaisen parlamentin tulisi tehdä ohjelinjoja omalle hallitukselleen, jotta ministerineuvoston kokouksessa päätökset helpottuisivat. Olisi hyvä tunnistaa tiettyjä yhteisiä seikkoja, joista tulisi sitten lisää tärkeitä kysymyksiä, joita tulisi kestellä kaikissa kansallisissa parlamenteissa. Myöskin kommunikaation suhteen voidaan todeta, että kansalaiset tietävät, äh, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla ja ulkopolitiikalla on merkitystä, myöskin merkitystä kriisien torjunnassa. Tähän työhön me olemme osallistuneet jo kuukausien ajan. Ja työryhmissä pyritään tarkastelemaan tarkemmin joulukuun neuvoston kokouksen kysymyksiä. Me pyrimme käyttämään tehokkaammin välineitä, joita Italiassa on olemassa, ja toivomme, että Italiassa saataisiin aikaan marraskuun aikana sitova kanta näihin kysymyksiin liittyen. Me myöskin olemme pyytäneet hallitukselta hallitusta jatkamaan rahoitusta kansainvälisten rauhanoperaatioiden kohdalla. On tärkeää käsitellä näitä kysymyksiä Euroopan puitteissa ja eurooppalaisen turvallisuuden kannalta. Italia on tärkeässä roolissa, kun otetaan huomioon, että se tulee toimimaan puheenjohtajana kaudella, jolloin toimielimet myöskin uudistuvat. Tämän vuoksi kiinnitämme erittäin suurta huomiota tämän hetkisen kokouksen. Kiitoksia. Dank. Kiitos. Ja sydämelliset kiitokset myös siitä, että meillä on nyt vielä villan jälkeen tämä tilaisuus keskustella kansallisten parlamenttien kollegojemme kanssa ajoissa ennen huippukokousta. Kiitokset konkreettisista puheenvuoroista, erityisesti Rova Ahno. Mielestäni aivan äh, ilmeistä on, että on koko joukko asioita, joita tarvitsemme yhdessä, mutta joiden suhteen ilmeistä on myös se, että ää, äh, kukaan ei voi eikä kenenkään tule hoitaa asiaa yksin itsekseen. Siksipä onkin niin tärkeää, että myös äh, huippukokouksessa huolehdimme näistä asioista erityisesti aloilla, joista tarvitaan yksimielisyyttä. Täytyy päästä tästä perinteisestä yksinomaan kansallisesta katsantotavasta. Kansallisten parlamenttien kollegojen tulisi todella nyt painostaa hallituksiaan jotta saataisiin rakennettua uusia ajatusrakenteita, että kansalliset mm, puolustusviranomaiset ja hankintaviranomaiset oppisivat ajattelemaan eurooppalaisesti. Nythän ajatellaan hyvin kansallisesti, mutta itse asiassa tähän ei enää ole varaa. Yhtäältä tietyillä teollisuuden aloilla meillä on ylikapasiteettia ja toisaalta olemme täysin kyvyttömiä tietyissä kysymyksissä. Jotkut maat äh, eivät tuota mitään, ostavat jostakin ja toiset taas kärsivät siitä, että niillä on äh, liian vähän toimeksiantoja. Huippukokouksessa tulisi nyt äh, voimakkaasti liputtaa teollisuuden paremman yhteistyön puolesta – ja muistuttaa eurooppalaisista säännöistä sertifiointistandardointi, että todella saataisiin aikaan nämä äh, nyt äh, painetta yhteisen toiminnan suuntaan. Kysyisinkin oikeastaan kansallisilta parlamenteilta, oletteko tietoisia siitä, että tilanne ei voi jatkua entisellään ennallaan? Oletteko te tietoisia tästä ja ovatko hankintaviranomaisenne tietoisia tästä? Ollaanko valmiita uuteen ajatteluun. Oletteko te valmiit ajamaan tällaista yhteistä ajattelua? Toivon, että huippukokous antaa aimo panoksen yhteistyön vahvistamiseksi, että saadaan aika yhteisiä tuloksia. Kiitos. Merci, je passe la parole. Kiitoksia. Seuraavana kollega Portugalista, Julio Mirna Kalenda. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää teitä ja kiittää erityisesti Elmar Brockia, AFET-valiokunnan puheenjohtajaa kutsusta. Haluaisin myös kiittää herran Rampeita herra Martin Schulzia siitä kiinnostuksesta, jota he tähän kysymykseen ovat osoittaneet. Ensinnä, mitä tulee yhteensä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, me tarvitsemme konsensusta. Me tiedämme, että on olemassa eurooppalainen turvallisuusstrategia, mutta se on peräisin vuodelta 2003 sitä on uudistettu 2008, mutta sitä pitäisi uudistaa syvällisesti jälleen. Ottaen huomioon sen, mitä Natossa on tapahtunut. Eli tarvitaan eurooppalaista konsensusta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ympärillä. Toiseksi yhteistyö. YTPPtä usein leimaa kantojen hajanaisuus eri alueilla. Me tiedämme, että on kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia puolustuksen alueella. Tiedämme, että on asiakohtaisia puolustukseen liittyviä hankkeita. Me tiedämme, että äskettäin Meillä on ollut jo ongelmia Libiassa, Mälissä, Syyriassa. Kysymys on myös näkyvyydestä. Olin äskettäin syyrialaisten pakolaisleirissä Turkissa. Monet pakolaiset kysyvät, missä on Eurooppa. Me tiedämme, mitä Syyrian suhteen on tapahtunut ja Syyrian politiikan suhteen. Tapauskohtaiset päätökset, joita on tehty, osoittavat, että kannat ovat hyvin hajallaan. Syyrian suhteen ei ole mitään yhteistä linjaa. Jos yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta puhutaan, Totta kai kannoissa pitää sallia tiettyä joustavuutta. On tärkeää tunnustaa jäsenvaltiota ja suvereniteetti, mutta täytyy myös tunnustaa, että on välttämätöntä painottaa yhteistyötä, että Euroopan kansalaisten turvallisuus voidaan taata. Euroopan kansalaisten, jotka toisin kuin kuvitella saattaisi, ovat erittäin herkkiä tällaisille kysymyksille. Voidaan näytellä, mitä tahtuu Lampedusassa, kun Pohjois-Afrikkaan pakolaiseen se saapuu. Ja pakolaispolitiikka ei ole selkeätä, eikä turvallisuuspolitiikka. Tarvitaan joustavuutta, koordinaatiota ja joustavaa koordinaatiota tulevan YTPPn takaamiseksi. Nyt voisin hetken puolustusteollisuudesta. Täytyy tukea tämän teollisuuden kehittämistä. Useamman sektorin pitäisi olla mukana tässä kehityksessä. Nämä sektorit tarvitsevat paljon työtä Meillä on kaksi Eurooppaa tämän suhteen. Koska minä en näe minkäänlaista transparenssia teollisuudessa. En Euroopan teollisuus ei ole näkyvä, mutta Eurooppa on näkyvä euroryhmän puolella siellä ryhmässä, joka vaatii säästöpolitiikkaa, siellä Eurooppa näkyy. Mutta muillakin sektoreilla Euroopan pitäisi olla näkyvä. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan suhteen täytyy ottaa huomioon toki budjettikysymykset. Ei pidä myöskään kiistää sitä, että turvallisuus ja puolustus ovat tärkeitä. Tässä meillä on kaksi Eurooppaa. Maita, jolla on oma puolustusteollisuutensa. Meidän täytyy lähentää taloutta, rahoitusta, jos me löydämme tasapainoa ja meristyksiin, Ja ko- joudumme kohtaamaan Tämä todellisuuden, joka jo nyt valitsee äh, budjettiniukkuuden, jolla on vaikutuksensa puolustusbudjetteihin. Mitä me aiomme tehdä? Luommeko me saarekkeen puolustuksesta ja turvallisuuspolitiikasta? Ei se ole mahdollista. Rova Ashton, joka on komission varapuheenjohtaja, Eli täytyy laatia politiikkaa, joka johtaa näiden sektoreiden integroitumiseen. Ja komission täytyy ottaa huomioon, että meidän täytyy tulevaisuudessa taata riittävä budjetti tälle politiikka alueelle Kiitoksia hyvät kollegat. Nyt minun on pakko käyttää Euroopan parlamentin sääntöjen liittyen puheaikaan. Täytyy rajoittaa hiukan näitä puheenvuoroja, sillä muutoin emme ehdi saada täällä vierailtamme enää vastauksia. Se olisi kyllä suuri harmi. Nyt pyydän, että seuraavat puhujat pitäytyisivät kolmen minuutin maksimi aika rajassa. Nyt edustaja Pikä Ranskan parlamentti, olkaa hyvä. Kolme minuuttia, hyvä po- puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kolmessa minuutissa nyt haluaisin viisi asiaa todeta. Ensinnäkin, päätös ottaa mukaan turvallisuuskysymys Euroopan Eurooppa-neuvoston äh, valtionpäämiesten kokouksen, kokouksen esityslistalle on erittäin hieno päätös tässä. Tämä on todellakin ähm, Herman Van Rompuyn ansioita ja häntä tulisi sitä kiittää. Mutta nyt meillä on vielä viisi vuotta tämän jälkeen aikaa, että ehdimme asiasta uudelleen puhua. Toisekseen näemme, että kansallinen puolustus taantuu talouskriisin vuoksi ja sen budjettivaikutusten vuoksi. Euroopan kanssa olisi voineet hyötyä kriisistä. Se olisi voinut olla tapa yhdistyä, mutta tämä ei valitettavasti ole toteutunut. Kolmanneksi, tässä Euroopan valtiot ovat kääntäneet huomionsa pois turvallisuuskysymyksistä, vaikka puolustus kiinnostaa kansalaisia. Ja tässä on intressejä, jotka ovat ajaneet valtiot uhraamaan omat armeijansa monista syistä. Erityisesti koska uhan tunnetta ei yleisessä mielipiteessä ole vallalla ja myöskin NATO on olemassa, mutta Nämä asiat estävät meitä tulevasta todelliseksi eurooppalaiseksi puolustusvoimaksi todellakin itse määräyksen hengessä. Valtiot eivät ole tässä halunneet itse määräämisoikeuttaan täysin käyttää. Neljännekseen ne, jotka protestoivat ja puhuvat eurooppalaista valkeasta kirjasta ja eurooppalaista puolustusvoimasta, kuljetusalan teollisesta pohjasta, voivat todeta, että niin kauan kuin valtiota ei ole, puolustustakaan ei ole ja mitään tätä ei toteuteta. Tähän on selvä syy. Meillä on nyt tilanne, jossa eri intressejä ratkaisemassa ei ole mitään yhtä tahoa, joten meillä ei ole yhtä Eurooppaa. Viideksi, jos haluamme todellakin saada Euroopan puolustuksen eteenpäin. Meidän täytyy tarttua kysymykseen siitä, kuinka ylittäisimme tässä äh, kansallisen itsemääräämisoikeuden rajat. Hyvät kollegat, Ranskan senaatti antoi ähm, tarkoituksellisesti lyhyen raportin heinäkuussa, jonka tar- otsikkona oli kuinka päästä eurooppalaista puolustuksesta yli kohti todellista eurooppalaista puolustusta. Tässä minulla on muutamia kappaleita. Hyvät kollegat, jopa englanniksi huomaatte, että meillä on kaikki mahdollinen, että voisimme todellakin selventää kantamme. Mikä meidän suosituksemme sitten on? Meidän tulisi muodostaa eurooppalainen puolustuksen euroryhmä, siis e- puolustuksen euroryhmä niiden kesken, jotka haluavat ja pystyvät osallistumaan, jonka sisällä tätä yksimielisyysvaatimusta ei enää vaadittaisi. Tämä tarkoittaisi sitä, että joka kerta kun halusimme päästä eteenpäin, esimerkiksi valuutan suhteen, euron suhteen tai rajojen Schengenin suhteen, toimimme näin, ja nyt meidän täytyisi toimia näin myöskin puolustuksen suhteen. Eräiden mielestä tämä on varmaankin unelmaa, mutta kuten Steve Jobs sanoi, ne, jotka ovat tarpeeksi hulluja kuvittelemaan, että pystyvät maailmaa muuttamaan, tulevat sen todellakin tekemään. Ja me tulemme muuttamaan Euroopan puolustuskysymyksissä. Kiitoksia. Minä. Kiitoksia, Jean-Marc. Tässä nyt olin hiukan salliva. Se on ehkä epäreilua. Olen ranskalainen ja annoin teidän puhua 3 minuuttia ja 50 sekuntia. Mutta kun täällä ei ole mitään laskuria käynnissä tuolla ruuduilla se näkyy. Mutta mielestäni oli kyllä tarpeen kuulla teitä. Ranskan senaatin sanoja on syytä kyllä kuulla, vaikka tässä ei pidä nyt näitä otsikon ensimmäisiä sanoja väärin ehkä tulkita ja siksi tuomita sisältöä. Kiitoksia. Nyt Marielena Koppa Euroopan parlamentin puolelta. Hän on meidän esittelijämme tänä vuonna yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan asioissa. Olkaa hyvä. Kiitos. Mielestäni tätä keskustelua käydään kyllä juuri oikealla hetkellä. Ja on tärkeää meidän käydä keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa, koska kansallisissa parlamenteissahan käydään sitä aitoa todellista keskustelua yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Euroopan parlamentilla on nyt hyvin suuret odotukset ja keskustelu on vaikeaa myös täällä Euroopan parlamentissa, koska kun budjettileikkaukset kohdistuvat eri aloihin, erityisesti kohdistuvat puolustusalan niin tilanne on näin ollen hyvin vaikea. Eli me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista turvallisuutta ja puolustusta. Meidän kunnianhimomme on edelleen hyvin korkealla, vaikka välillä viestit, joita saamme eri pääkaupungeista, ovatkin hiukan pessimistisiä me teemme hyvin rakentavaa yhteistyötä komission kanssa ja korkean edustajan toimiston kanssa, komission kanssa, vaikka aina nyt he eivät olekaan yhtä kunnianhimoisia kuin mitä me olemme. EU on nyt tienhaarassa ja se käy keskustelua siitä, että tulemmeko me tarjoamaan turvallisuutta maailmanlaajuisesti vai olemmeko jatkossakin suuri markkina-alue, jolla ei ole mitään muuta roolia turvallisuus- ja puolustusalalla. Me olemme hyvin sitoutuneet yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, ja ta- tässä tarvitaan juuri luottamuksen ää, parantamista. Ja tarvitaan kunnollista viestintästrategiaa. Joulukuun huippukokoukseen ollaan nyt menossa ja täällä parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa keskustellaan äh, puolustuksesta, mutta kun tähän tarvitaan juuri eurooppalaista keskustelua, joka liittyy päällimmäisen läheisesti kansalaistemme turvallisuuteen. Siksipä myös Eurooppa-vaaleissa asian on oltava esityslistalla. Toiseksi me emme kaikki voi olla kaikkialla. Nyt on aika tehdä valintoja, strategisia valintoja, jotka eivät aina ole ihan ilmeisiä eivätkä myöskään helppoja. Lisäksi tärkeää on, ja olimme hyvin tyytyväisiä nähdessämme tämän korkean edustajan kertomuksesta, eli meriturvallisuus on tärkeää ja ulkorajaturvallisuus on tärkeää. Juuri tällä hetkellä tiedämme, että ne ovat hyvin ajankohtaisia keskeisiä asioita ja joulukuun jälkeen meiltä kyllä vaaditaan lisätoimia. Lisäksi haluamme täysimääräisesti toteuttaa Lissabonin sopimusta, eli ne, jotka haluavat toimia, heillä mahdollisuus on tähän oltava, ja muut eivät saa estää tätä potentiaalia. Joten nyt Lissabonin sopimus on täytäntöön pantava kaikki, mitä se sisältää YTPPstä, on toteutettava. Sitten taistelujoukot. Meidän täytyy saada tilanteesta joustavampi niin, että voimme toimia nopeasti reagoida. Tätä varten tarvitaan avointa keskustelua ja viimeisenä tietenkin NATO 22 28 EU-jäsenvaltiosta ovat myös Naton jäseniä, eli minkään näköistä ristiriitaa ei ole. Tehkäämme yhteistyötä ja löytäkäämme ratkaisuja yhdessä. Loppu huomioni on siis seuraava. Joulukuun huippukokous ei saa olla tämän tien pää, sen tulee olla tien alkuprosessin, jossa me kaikki toimimme yhdessä sitoutuneena kohti tulevaisuutta, Euroopan parlamenttia ja muut. Euh, Paljon kiitoksia. Meidän on nyt vaikea pitäytyä aikarajoissa, joten minun täytyy olla ankarampi. Ää, äh, edustaja Lacroix, Belgian parlamentista, olkaa hyvä. Joo. Kiitos puheenjohtaja Belgian parlamentin nimissä. Haluan kiittää kutsusta ja todeta, että olemme äänestäneet päätöslauselmasta, jossa määritellään Belgian armeijan tulevaisuutta eurooppalaisissa puitteissa – kehottaisin kaikkia kollegoita pyrkimään tekemään tämän. Haluaisin esittää kaksi kysymystä keskipitkän aikavälin ohjelmoinnista. Äh, tämä liittyy tähän äh, pitkään matkaan sotilaslentoihin. Meillä on tämä lentotankkaus teemana. Meillä on 6 miljardin taakka. Se on liikaa liittyen tähän äh, projekti, jos ajatellaan näitä osto ne kärsivät äh, budjettileikkauksesta. Jos me ostamme enemmän äh, hävittäjä kuin meitä suositellaan, miten me nämä kustannukset kykenemme kantamaan. Kääntöisin puolenne. Missä on tämä eurooppalainen hävittäjäprojekti? Meillä on ponnisteluita, mutta ne eivät johda mihinkään. Meillä ei ole eurooppalaista hävittäjää. Meillä on kuitenkin teknologia ja voisimme saavuttaa menestystä kuten Arbusin kanssa. En toistaista, mitä kollegat sanovat, mutta vasemmista parlamentaarikkoina painostaisin asioita, että puheenvuorosta ei löydä vaikka te, nopeasti tekstistä tässä luimme. Tämä on Euroopan puolustusinterventioiden humani, humanitaariset piirteet. Se on olennaista niille ja vasemmistolaisena halusimme vastauksia. Olemme eri koistuneet maiden jälleenrakentamiseen konfliktin jälkeen, konfliktiuhrien tukeen. En näe tällaista tärkeästä projektia syntymässä, miksi meillä ei olisi sairaala laiva, laivastoa, joka voisi nopeasti auttamaan kriisiväestöä tänne Libanon ja Syyri tällä hetkellä. Tämä olisi keino auttaa kansalaisia osana tätä puolustus Totta kai me kansalaiset haluavat maksaa eurooppalaisesta turvallisuudesta ja geostrategisista tavoitteista, mutta he myöskin haluavat auttaa muiden ihmisten asemaa. Pidin kolmesta välistä kiinni. Kiitoksia. Olisin melkein voinut antaa teille lisää aikaa, kun olitte näin kurinalainen. Minulla oli vielä lisähuomioita näihin sairaala-aluksiin liittyen. Usein tällä alalla jostakin tuntuu, että tämä on komission tiedonannossa mukana. Kapasiteetti, jota voimme rakentaa eurooppalainen kapasiteetti. Ja uskon, että nämä sairaala-alukset ovat mukana tässä asiassa. Sitten Bosinovic Kroatiasta. Ja teillä ei ole mitään nyt syytä puhua turhan pitkään, että on mukana jo ennen Kroatian virallista liittymistä Euroopan unioniin. Olkaa hyvä. Thank you, Arno. Uh... Kiitoksia, Arno. Minä todellakin arvostan ponnistuksia ja aikaa, jota on uhrattu tämän päivän keskustelun järjestämiseksi ja haluaisin korostaa, että tämä on erittäin strateginen kysymys, ei vain Euroopan puolustuksen tulevaisuudelle, mutta myöskin Euroopan unionille kokonaisuudessaan. Olen myöskin sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että tätä keskustelua käydään laaja-alaisesti ja siihen pitäisi ottaa mukaan yleisöä, poliitikkoja kaikista jäsenmaista. Kroatia on vasta päässyt mukaan näihin pohdintoihin ja kaikki nämä kysymykset, joita täällä on tänään esitetty, liittyvät minun maahani NATO-maana ja nyt uutena Euroopan unionin jäsenmaana tunnustamme kaikki nämä kysymykset sen, että ne ovat pinnalla. Ja totean myöskin, että tulisi pohtia sitä, mitä voisimme tehdä, että meillä on tiettyjä ö, puutteita ö, sotilasalalla ja toisaalta vain osa henkilöistä on valmiita tukemaan sotilaallisia hankintoja näinä aikoina, vaikka niitä tarvittaisiin. Tämän vuoksi Euroopan unioni on tarpeen, jotta voitaisiin taata jäsenmaiden oikea toimivuus. Meiltä kaikilta odotetaan sitä, että toimeenpanemme monenlaisia eurooppalaisia standardeja. Ja nämä mukautukset aiheuttavat jäsenmaissa tiettyjä kuluja kansallisella tasolla. Korkeampi kulutus tarkoittaa sitä, että jotakin muita kuluja tulee leikata. Ja usein kaikkein ensimmäisin uhri tällä alalla on puolustus uskoakseni on selkeitä merkkejä siitä, että yhteen sovittaminen, eurooppalaisten politiikkojen toteuttaminen rahoituksessa erityisesti aiheuttaa tätä, ja tämä voi aiheuttaa ristiriitoja Euroopan unionin sisällä. Tarvitsisimme syvempää ymmärrystä siitä, mitä prioriteetteja meillä on yhteisen turvallisuus- puolustuspolitiikan suhteen, puolustuksessa ja myöskin suhteessa yhteisiin turvallisuusuhkiin. Toisin sanottuna ei vain poliittisista syistä, mutta koska taloudellisista syistä alkaa tulla vaikeaksi erottaa puolustus muusta Euroopan unionin politiikasta. Tämän vuoksi tässä haluaisin päättää puheenvuoroni siihen, että totean, ettei suurempi yhteistyö puolustuksen alalla ole vain mahdollisuus, siitä tulee yhä etenevässä määrin välttämättömyys. Ja mielestäni pitäisi ottaa huomioon se, että pienempi kulutus ei ole vain talouskriisin seurausta, vaan siitä, että uhkia ei jäsenmaissamme tällä hetkellä ole. Tämä on suuri ähm, tavo- asia, jonka Euroopan unioni on saavuttanut. Kiitoksia edustaja Kovaks Unkarista. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin onnitella isäntämme, eli ulkopoliittista valiokuntaa sekä turvallisuuspuolustusvaliokuntaa kiittäisin kutsusta ja olisin toivonut, että useampi kansallinen parlamentti, jopa kaikki olisivat olleet mukana, koska nyt on todella hyvin tärkeä hetki ennen tuota loppuvuoden huippukokousta keskustella näistä asioista. Useimmat eh, ihmiset eh, täällä paikan päällä tietävät, että Unkarin Äh, tämänhetkisellä hallituksella ja oppositiolla on äh, vastakkaisia kantoja, mutta voin kyllä vakuuttaa teille, että hallitus ja demokraattinen oppositio Unkarissa ovat täysin samaa mieltä siitä, että eurooppalainen tai euroatlanttinen integraatio, eli NATO ja Euroopan unioni, tulevat olemaan äh, viitekehyksemme näissä asioissa jatkossakin. Voin puhua lyhyesti ja todeta, että me seuraamme suunta viivoinamme äh, ensinnäkin NATOa. Äh, NATO äh, on ensimmäinen turva, turvallisuuden takaaja EUlle ja myös näin Unkarille, mutta myös EUn tulisi kantaa vastuunsa maanosamme puolustamisesta. Ja kun ajatellaan Naton ja EUn kansainvälistä maailmanlaajuista roolia, niin me kannatamme reilua ja tehokasta vastuunjakoa harmoniassa tietenkin äh, näiden kahden järjestön mahdollisuuksien kanssa. EU tarvitsee erityisesti kriisi. Äh, e, Natolla on erityisesti kriisinhallintamahdollisuudet ja EUlla ehkä mahdollisuudet ennaltaehkäistä sotilaallisten konfliktien syntymistä. Puolustus on äh, paljon muutakin ja paljon monimutkaisempaa kuin vain sotilasmenot tai puolustusmenot yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja yhteinen puolustuspolitiikka hyötyvät muun muassa naapuruuspolitiikastamme, onpa kyse sitten välimerestä tai Välimeren kumppanuudesta tai itäisestä kumppanuudesta. Turvallisuus ja vakaus naapurustostamme on myös osa meidän maanosamme turvallisuutta ja vakautta. Aivan vastikään arabikevät osoitti meille hyvin selvästi tämän ja tämä täytyisi muistaa ja pitää mielessä, kun käsittelemme itäistä kumppanuutta, demokratia, oikeusvaltio ja taloudellinen hyvinvointi ovat tärkeitä turvallisuutemme takaajia. Tämän varmasti olemme oppineet läksynä arabikeväästä. Lopussa pyytäisin, että Euroopan parlamentti painostaisi neuvostoa ennen joulukuun huippukokousta ja pyytäisin samaa kansallisten parlamenttien jäseniltä, että painostaisivat omia hallituksiaan, jotta turvallisuuden ja puolustuksen alalla siirryttäisiin kohti tiivimpää yhteistyötä. Gomez. Kiitoksia. Annan nyt nopeasti kollegalle puheenvuoron Anna Gomez Euroopan parlamentista. Uh, Näinä kriisin ja budjettileikkauksien aikoina, säästön aikoina Euroopan puolustuksesta keskustellessa meidän tulisi keskustella eurooppalaista teollisesta ja teknologisesta pohjasta tälle puolustukselle. Ja toivon, että eh, Euroopan neuvosto tekee päätöksen hylätä leikkaukset puolustushankinnoissa, sillä tämähän on eh, avoin ovi eh, korruptiolle ja taantumiselle kansallisessa puolustuksessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että eurooppalaisten pitää nyt toimia rationaalisesti ja tehokkaasti. Toivottavasti tuleva puolustusministereiden neuvoston kokous käsittelee näitä puolustushankintakysymyksiä, sillä ne vaikuttavat erittäin haitallisesti äh, jäsenmaihin, niihin, jotka äh, tuottavat äh, puolustusta ja niihin, jotka voisivat hankintoja tehdä. Tämän Tämä on käynyt Malissakin ilmi. Toivoisin myöskin, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan meriulottuvuutta korotettaisiin korostettaisiin ja että sille annettaisiin sisältöä. Olemme nähneet ongelmia, joita on ilmennyt merirosvouden suhteen. Tar- näemme, että Välimeren alueella tarvittaisiin erittäin toimiva merivartiosto, joka tekisi yhteistyötä. Ja olemme nähneet, että Panaman Kanava 2015 tulee meille tarjoamaan paljon taloudellisia mahdollisuuksia, mutta myöskin luomaan paljon riskejä. Ja me tarvitsemme myöskin meriulottuvuuden mukaan ytpp -hän. Ja selvä kontekstissa kaikki nämä asiat yhdistyvät, on Libya. Kyseessä on Euroopankin tulevaisuus, ei vain Libya. Nykyinen YTPP ei voi onnistua, ellei Euroopan unioni siirry todellisiin YTPP operaatioihin, jotka rakentavat armeijaa ja poliisivoimia Libyassa. Niitä ei ole olemassa. Me emme voi vain riisua ö, olemassa olevia henkilöitä aseista rakentamatta mitään tilalle. jäsenmaat ovat, monet jäsenmaat ovat asettaneet puolustusneuvonantajia Libyaan, mutta todellinen tarkoitus tässä on tukea maiden myyntiä. Tämä on erittäin vakava kysymys. Meidän täytyy sen suhteen toimia. Syyrian kohdalla ratkaisu on poliittinen. En puutu siihen jälleen kerran. Uskon, että jäsenmaat ajavat politiikkaa, joka vain pidentää sotaa. Ja päättäisin tässä asiaan, johon monta kertaa viitattiin, Euroopan unionin humanitaarinen pohja sanoisin, että kansallisen oikeuden perusta YTPPlle on se, että oikeusvaltion periaatteet ovat vallalla ja tämän vuoksi äh, lennokkikysymyksissä ja kyberturvallisuudessa Euroopan unionin te- täytyy tehdä selkeä pesäero niihin kumppaneihin, jotka eivät oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia kunnioita. Kiitoksia. Edustaja Pisko Portugalista. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen, joita pidän hyvin tärkeinä juuri joulukuun huippukokoukselle. Niin kysymyksiä, joita meidän ei tule vältellä. Nämä kysymykseni liittyvät siihen tapaan, jolla Euroopan unioni tukee tietojärjestelmien tutkimusta ja kehitystä. Tarkoitan tällä nyt turvallisuusalan tietojärjestelmiä kysymys on aika tärkeä, koska tietojärjestelmiemme on oltava täysin turvallisia. Samalla on varmistettava se, että suojelemme demokratioitamme sekä kansalaisiamme. Eurooppa on heikko. Se on nähty nyt esimerkiksi näiden salakuunteluskandaalien sekä tietomurtojen kautta turvallisuudesta ja siksipä kysyisin, mikä on internetturvallisuuden yhteistyötilanne tällä hetkellä? Onko Euroopan unioni eh, kehitellyt tai haluaisiko se kehitellä yhteistä strategiaa varmistaakseen eh, turvallisuutemme? Onko Euroopan unionilla tarkoitus eh, käynnistää tämän strategian pohjalta kansallisten internetturvallisuusvirastojen verkostoa. Kansalliset, ka, kansalaisemme ovat hyvin huolissaan näistä tietomurroista. On hyvin tärkeää tietää, miten esimerkiksi tutkimuksen ja kehityksen alalla ja teollisuudessa voidaan turvata etumme, ettei käy niin, että tietojärjestelmien kautta tai muiden kautta kolmannet maat voivat vakoilla meitä. En puhu tässä nyt ollenkaan vain Yhdysvalloista, on muitakin maita, jotka toimivat aivan samoin. Älkäämme unohtako tätä turvallisuuspuolta. Meitä on, salakuljet... meitä on salakuunneltu. Meitä on salakuunneltu ja meitä on meidän tietoihimme on murtauduttu. Kiitoksia edustaja Landsbergis Euroopan parlamentista. Eh, thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on tartuttu moneen tärkeään yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kysymykseen, mutta jäljellä on tämä erityiskysymys, tämä johdonmukainen yhteistyö Naton kanssa – ja sitten mahdollinen halukkaiden liittoma, joka toimii yhdessä solidaarisesti. Ehkä joukko demokratioita, ehkä EU, joka käyttää yhteistä politiikkaa ja käyttää voimaa rauhan takaamiseksi tai hyökkäyksen ehkäisemiseksi. Joskus ongelmana on tiettyjen maiden veto käyttö YK turvallisuusneuvostossa. Ja kollektiivisiin toimiin kohdistui vetoja, ja tämä halukkaiden koalitio lähti siitä, että se toimintaveto käyttäjän vastaan olisi laitonta. Tämä on antanut, pistänyt sitten Venäjän ja Kiinan yläkäteen samassa politiikassa. Ja yhä enemmän kuuluu tämä ääni, ei mitään ilman meitä. Mutta Kiina ja Venäjä eivät ole EU-jäsenvaltioita. Ja Euroopan YTPPn halukkaiden koalition, sitä voi ajatella jotain mahdollisena. Tarvitseeko se lisästrategioita? Miten pitäisi ottaa siihen, että ää, pidettäisiin laittomana EUn toimia, jos Venäjä ne tuomitsee? Kiitoksia, kiitoksia näistä puheenvuoroista. Tässä tuli melko vähän kysymyksiä, varsinaisia kysymyksiä. Tässä oli erityisesti edustaja Lacroix'n kysymys liittyen kapasiteettiin. Nyt antaisin Euroopan unionin turvallisuuskysymysten tutkimusinstituutin edustajalle mahdollisuuden tehdä tässä jonkinlaisen yhteisvedon synteettisemmin ilmaista, mitä odotamme tästä huippukokouksesta. Ja sitten sen jälkeen annan ähm, äh, Claude Francille ja äh, herra Poposkille puheenvuorot. Non, je pense que, que mon rôle ici n'est pas de donner... Kiitoksia, kiitoksia. Äh, puheenjohtaja. En usko, että tässä roolini nyt oli äh, antaa mitään lisäpuheenvuoroa, mutta teen yhteenvedon ennemminkin tästä keskustelusta, jota tänään on käyty. Äh, minulla on ollut mahdollisuus äh, myöskin menneisyydessä käydä näitä keskusteluja sekä tässä äh, talossa että tietyissä kansallisissa parlamenteissa, jotka ovat minut kutsuneet puhumaan luonaan. Siirryn nyt puhumaan englantia aivan oikein on huomautettu, että puheenjohtaja Van Rompuyn päätös käydä keskustelua puolustusasioista joulukuussa oli huono. Tämä oli riski, jonka hän tietoisesti otti. Ja uskoisin, että tässä valossa ja tämän päivän keskustelun valossa tämä veto onkin jo onnistunut. Jos tarkastelette tätä turvallisuushuippukokouksen sisältöä ja sitä, mitä on jo julkaistu viime viikkojen kuukausien aikana ja mitä on todettu, suurta eroa on saatu aikaan. Kannat yhtenevät yhä enemmän monien kirjallisten kysymysten suhteen sekä Euroopan parlamentissa että kansallisissa parlamenteissa, että ulkopuolisen yhteisön parissa, johon instituutti tietyllä tavalla liittyy. Ja yksimielisyyttä tarpeesta toimia, jotta Euroopan unioni voisi tarttua haasteisiin, joita sillä on, ja toisaalta vastata olemassa olevien resurssien taantumiseen sekä taloudellisten puolustusresurssien että poliittisten resurssien taantumiseen siihen, että tahtoa ei enää ole tehdä yhteistyötä. Jos tarkastelette sitä, mitä on tehty tähän mennessä, molemmat sekä meidän instituuttimme että ajatushautomot ovat tehneet hyvin realistisia arvioita siitä, mitä voitaisiin saada aikaan joulukuussa ja mahdollisesti sen jälkeen. Ja hyvin realistinen arvio on olemassa nykyisessä tilanteesta, resurssien tilasta ja kansalaisten yleisestä mielipiteestä. Tämä on jo sitä pohjaa, jolle voimme rakentaa. Ei ole minun roolini lähteä arvailemaan, mikä joulukuun Euroopan neuvoston kokouksen lopputulema on, mutta voimme todeta, että ainakin prosessi tähän mennessä on tuottanut hyvää tulosta. Tämä prosessi on jo osa tulosta ja tämä on se viesti, joka tulisi hyvin vahvasti saada lähetettyä eteenpäin johtajillemme. Sitten yksi asia, jonka halusin tuoda esiin myöskin tämän päivän keskustelun valossa, konsensus, yhteneväisyys. Nämähän ovat ö, sävyeroja siinä, kuinka nopeasti ja kuinka pitkälle eurooppalaisten tulisi tehdä yhteistyötä ja koordinoida puolustusasioita. Mutta äh, yksimielisyyttä on olemassa tietyn rajan asti siitä, mitä voitaisiin tehdä yhdessä. Mutta tässä puuttuu vielä äh, yksi puuttuva linkki, äh, kansalaisten rooli. Minä en usko, että kansalaiset ovat mitenkään kiihkeästi osallistuneet tähän keskusteluun. Keskustelu on käyty mediassa, mutta heitä ei muutamien poikkeuksia huolimatta ole otettu mukaan. Mutta jos tarkastelette tässä mielipidetiedusteluja, instituution julkaisemassa asiasta raporttia on todellakin merkille pantavaa huomata, minkälaisia uhkia kansalaiset mainitsevat tällä tavalla nämä uhka, uhat joihin voidaan puuttua, usein tulevat esiin viimeisinä tässä on jonkinlaista mielenkiinnon puul- puutosta olemassa liittyen siihen, kuinka sotilasvoimi voitaisiin vastata kansalaisten uhkakuviin ja huoliin. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten toinen asia. Euroopan kansalaiset usein ovat taipuvaisia vastaamaan kyllä, kun kysytään, haluavatko he enemmän eurooppalaista toimintaa kansainvälisellä kentällä, aktiivisempaa osallistumista kriisien ratkaisuun humanitaarisiin poliittisiin kriiseihin, niiden ratkaisuun Euroopan unionin lähialueella ja ympäri maailman, mutta he aina vastaavat ei, kun kysytään tulisiko kasvattaa resursseja, jotka ovat tarpeen tässä työssä. Tämä on toinen palanen, joka puuttuu. Meidän täytyy tunnistaa, että ongelma on juuri tässä. Ei ole niin, että kansalaisia ei kiinnostaisi se, mitä maailmassa heidän ympärillään tapahtuu. Äh, Syyrian kriisin suhteen muutama äh, kuukausi sitten esimerkiksi kansalaiset usein reagoivat hyvin tunnepitoisesti, mutta tässä on ähm, paradoksaalinen tilanne, että kansalaiset haluavat poliittisesti johtajat jotakin, mitä poliittiset johtajat eivät halua. Ja tässä äh, ehkäpä juuri tästä syystä ähm, päätös olla lähtemättä sotilastoimiin heijasteli tätä mielialaa. On olemassa tietynlaista väsymystä ähm, sotilaallisiin interventioihin ja äh, viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi eivät aina ole osoittaneet todellakaan sitä, että äh, ratkaisu, toimiva ratkaisu olisi sotilaallinen. Tämä on jotakin, mitä johtajien, ajatushautomoiden ja muiden tahojen tulisi äh, pohtia kansalaisille tulisi selkeämmin perustella asioita. Voisimme perustella sen kuinka hyödyllisiä nämä asiat, joista me olemme tänään keskustelleet, ovat turvallisuuden tukemisessa monissa tapauksissa. Catherine Ashton hän on tuonut näitä esiin. Meillä on taloudellisia äh, seikkoja, Euroopan unionin äh, kansainvälisen rooliin liittyviä seikkoja ja myöskin elämänlaadun parantamiseen liittyviä seikkoja, jotka liittyvät tähän, äh, jotta voisimme parantaa vakuutta vakautta ja ennustettavuutta. Nämä ovat asioita, joita me kaikki voisimme tehdä. Ja vaaditaan prosessia tämän toteuttamiseen. Usein Euroopan unioni on muihin toimijoihin verrattuna erittäin hyvä tässä. Se siinä, että saadaan prosessi liikkeelle ja seurataan poliittisia päätöksiä ja niiden toimeenpanoa jatkuvasti. Tämä on todennäköisesti se viimeinen osa aloitetta, joka vielä on jäänyt umman, joka tarvitaan ennen joulukuun huippakokousta, jotta voisimme selkeästi muotoilla asian kansalaisille ja saattaa liikkeelle sellaisen toimen tuottoja tulosta. Jo on olemassa monilta elimintä ja virastoilta saatuja hyvin punnittuja ähm, mielipiteitä ja mielestäni me kaikki voimme rakentaa tämän pohjalle, jotta voisimme taata, että tämä ähm, Euroopan äh, turvallisuuden puolustuksen voisi todellakin voisi olla hedelmällinen. Ehkäpä päätän tähän. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia, että olitte näin äh, tiivissanainen. Äh, Claude France te voisitte ehkäpä vastata tiettyihin kysymyksiin, erityisempiin kysymyksiin, joita tässä esitettiin, ja tehdä yhteenvedon. Paljon kiitoksia, Arno. Aluksi sen, että täällä on mainittu erittäin tärkeitä alueita useammassa puheenvuorossa. Sellaisia, joita täytyy ottaa esillä valtion päämiesten tasolla, jotka ovat kätiöstäni kertomuksessa mukana meriturvallisuus, Gomes ja Kopa mainitsivat sairaala-alukset on, on seikka, jota voisi hyvin miettiä osana meriturvallisuutta eurooppalaisessa puolustusvirastossa on kehitetty verkosto merivoimien kesken, jotka jakavat voivat olla yhteistyössä työssä. Ja olemme valmiita yhdistämään tämä merivoimien yhteistyön sen, mikä kanssa mitä ne halutaan yleisemmin tehdä meriturvallisuuden suhteen. Herra Galler mainitsi sertifioinnin ja standardoinnin. Uskon, että se on aivan olennainen kysymys. Ja vaikka se tekninen onkin, ja Siihen liittyy merkittäviä ongelmia, myös poliittisia. Se kannattaa ottaa neuvostossa esille ja olemme virastossa valmiita vastaamaan mandaatti, joka meillä on annettu. Asioita ei ole mainittu, mutta mikä on tärkeää on energia. Olette paljon puhuneet kyberturvallisuudesta. Virastomme ehdottaa tekijöitä, jotka liittyvät siihen, mutta me tiedämme, että se on yksi panos laajemmassa eurooppalaisessa kyber turvaa aloitteessa. Ja herra Klischille vastauksena yhteistyö Natan kanssa on olennaista. Meillä on jatkuva vuoron vaikutusta kaikissa aiheissa, jotka mainitsin, ja myöskin tämä yhteiskäytön jakaminen. Eikä kysymys ole niinkään siitä, että Natolla olisi puhtaasti sotilaista asiasta, jotka ovat Natolla ja siitä kansalaisyhteiskunta oli meillä. Natossakin on poliittisella tasolla hyväksytty, että, että jos keskustellaan esimerkiksi kauko ohjatusjärjestelmissä näissä lennokeissa, kun tässä se nyt ei ihan, tämä lennokkisana ihan vastaa sitä, tai tämä le, uudelleen takauslennon aikana – Näihin liittyy voimakkaita sotilaisia konnotaatioita, mutta on tärkeää yhdistää Euroopan synergiaa. Ja painotan, että kysymys on kapasiteettia, jota, jossa hyödynnetään yhteisen puolustuksen poliittisia voimia, mutta kyseessä on jäsenvaltioiden kapasiteettia. Ne tarjoavat käyttöön operaatioita, joita e- e- YK, EUn, on kansallisella tasolla. Mitä lentokoneisiin tulee, meillä on kolme lentokonetta plus e- mallia ja Gripen Eurofighteria. Sitten meillä on amerikkalaiset. Ja F-35, kuten F-35. Eurooppalaisena puolustusvirastona me olemme tehneet tutkimuksen tulevaisuuden ilmapuolustusjärjestelmistä, jotka selittää kysymystä. Ja toiminta perustuu siihen, mitä poliittisesti jäsenvaltioissa tämän kesken päätetään. Oma tuntemukseni on, että ajan myötä lähestymistapa pääsemällä niin kuin lennokkien suhteen. Me ostamme materiaalia, me realistisesti otamme kapasiteettia käyttöön. Ja me lähestymme eurooppalaisia tulevaisuuteen suuntautuvia ohjelmia. Kysymys Eurogroupista, herra Vitiä, ja rakenteista jatkuva yhteistyö. Voisitteko tästä kommentin, jonka olette usein kuulleet? YTPPn miellyttävä yllätys on pienten ja keskisuurten maiden panos virastossa. Ne vetävät monia ohjelmia Suomi merialueella, Viro kybersoilussa, Irlanti, merialan koulutuksessa, Itävalta monessa asiassa, Hollanti, on keskisuurista maista, mitä tulee niitä koneiden tankkaamisen lennon aikana – ja samanlainen rooli isoille maille, niin sen suhteen on paljon kehitettävää. Tässä on vielä liikkumavaraa, että isot maat olisivat koulutuksessa samaa, samaa linjoilla. Me odotamme tätä isoissa maissa eniten. Niiden legitimiteetti on taattu kun, kun isot maat ovat mukana vaatimusta tehdä ilmavalvonnassa, tiedustelussa tai jopa lennon keskitapaisessa tankauksessa. Meidän on Euroopassa kyettävä ja kantamaan osa taakkamme. Tämä koskee myös isompia maita. Ja sama teollisuudessa odotetaan. Kuulin tämä kommentetaan kaksi Eurooppaa. Kuulin tämä usein maat, joilla on isot kansalliset teollisuutensa, ja ne maat, joilla on pk tai joskus hyvin vähän. Ja sitten on maita, e, voiko sanoa, että ei ole maita, joilla ei ole ollenkaan Kato, on maita, joissa on tässä duolikäyttöä. Täytyy luoda tilaa pk-yritykselle ja uusille yrityksille tässä hankintaketjussa – yhteisissä ohjelmissa. Me tarvitsemme voimakkaampaa tukea vähän uudemmille toimijoille tai sellaisille, jotka eivät perinteisesti toimi puolustusalueella. Ja, ja PK-yritykselläkin täytyy löytää kenne. Jokaisen täytyy löytää kasvua ja työllisyyttä koskeva etunsa YTPPn puitteissa. Kiitos. Merci beaucoup, Claude France. Paljon kiitoksia, Claude France. Ja nyt Poposki, te voitte tehdä yhteenvedon. Olkaa hyvä. Kiitos. Tämä keskustelu on jälleen kerran hyvin selkeästi osoittanut, että keskustelut Euroopan puolustuksesta ja turvallisuudesta on nähtävää osana laajempaa keskustelua Euroopan hallinnosta. Tätä keskustelua käydään erityisesti talouspolitiikan puitteissa ja siksi onkin niin tärkeää, että hallitusten ja valtioiden päämiehet osallistuvat tähän keskusteluun hyvin syvää luotaavasti, keskusteluun turvallisuudesta ja puolustuksesta. Kun luette korkean edustajan kertomuksen, havaitsette, että hän ei ole ehdottanut uusia rakenteita eikä uusia toimivaltoja hän on tehnyt tällaisen valinnan. Me emme halua vaatia toimivalta siirtoja, mutta mm, haluamme ajaa konvergenssia, näin varmaan voisi todeta. Tarvitaan enemmän yhteistyöajattelua ja yhteistyötä Euroopan unionissa niin kansallisessa suunnittelussa kuin ylipäätään toimien kehittelyssä. Näin Kathy Ashton on todennut, me emme halua luoda mitään eurooppalaista turvallisuussuunnittelusta vastuussa olevaa tahoa. Kyse on kansallista toimivallasta, mutta meidän tulisi yhdistää nämä kansallisen tason päätökset teihin liittyen sitten tällaiseen laajempaan eurooppalaiseen yhteyteen, yhteistyöhön. Välillähän puhutaan tällaisesta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Se on hyvin tärkeää EUn käytössä oleva väline muiden välineiden mukana, kuten vaikkapa kehityspolitiikka tai diplomaattisuhteet. Haasteena on edelleen se, että tällaista yhteistoimintaa ei vielä ole, yhteistä strategiaa ei ole. Olen pyrkinyt vastaamaan alussa tähän kysymykseen todeten, että nyt tarvittaisiin tällaista pohdintaprosessia, pohdintaa Euroopan roolista maailmanlaajuisesti. Ja Tarvitaan uutta lähestymistapaa. Sitä ei kuitenkaan tule nyt lähteä ennakoimaan vielä tässä vaiheessa. On kuitenkin muistettava, että on uusia uhkia, jotka ovat hyvinkin kiireisiä ja jotka ovat hyvin näkyviä. Kansalaisemme näkevät ne. Esimerkiksi meriturvallisuus Lampedusasta on tullut sen surullinen symboli, tai kyberturvallisuus sekin. Ja jos keskitymme näihin uusiin uhkiin, voimme myös näin Euroopan turvallisuutta ja puolustusta myydä ikään kuin laajemmille kansankerroksille. Sitten kysymys YTPP-mahdollisuuksista humanitaariseen käyttöön. Voimmehan käyttää kaiken näköistä sotilaskapasiteettia humanitaarisiin tilanteisiin. Yksi hyvä esimerkki tästä on Atalanta toimi ja tässähän tarkoitus on tarjota turvallisuutta maailman ruoka, elintarvikejärjestön ruokatoimituksille Somaliaan. Ja näitä on turvattu meidän toimiemme kautta. Rova Gomes, meillä on hiukan tällaista teidän peräänkuuluttamaanne keskustelua jo ollut. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole löytäneet äh, konsensusta esimerkiksi tällaisen äh, startup-rahaston perustamiseksi. Kuitenkin esimerkiksi Atena-mekanismia tarkastellaan uudelleen vuonna 2015, joten tällöin voitaisiin katsoa uudelleen sotilastoimien rahoitusta. Mutta älkäämme kuitenkaan unohtako politiikkamme siviiliulottuvuutta. Se ei ole tässä tämänpäiväisessä keskustelussa niinkään ollut esillä, mutta korkean edustajan kertomuksessa ehdotetaan, että meidän tulisi tarkastella ähm, Eh, rahoituksen, eh, kun ajatellaan neljännen eh, sukupolven TPPtä, niin se sen rahoituksen juuria lähteitä, niin tehän nyt tietenkin tunnette tilanteen, ajatellen nyt vaikkapa Libyaa tai Afrikan sarvea, jossa meillä on uusi toimi. Kyberturvallisuudesta puhuttiin. Itse asiassa Euroopan unionillahan on jo kyberturvallisuusstrategia, joka hyväksyttiin aiemmin tänä vuonna. Ensin saatiin korkean edustajan ja komission tiedonanto ja neuvosto sitten hyväksyi, vahvisti sen kesäkuussa. Strategia on käynnistetty taikaa komission lainsäädäntöhankkeen kanssa. Ja kyse on todella ö, tällaisesta ö, turvallisuusverkostosta. Sen lainsäädäntötyö kuitenkin vielä on kesken. Sitten vielä tuo Rova Koppan kysymys Lissabonin sopimuksen potentiaalista. Me olemme käyneet jäsenvaltioiden kanssa tätä keskustelua, mutta niitä ei kovinkaan nyt paljon kiinnosta tämän äh, vielä vapana olevan äh, potentiaalin käyttö, vaikkapa äh, vahvistettu yhteistyö. Tätä keskustelua on käyty 2011 ja 2012, mutta tästä ei vielä kyllä ole yhteisymmärrykseen päästy jäsenvaltioiden kesken ja yhteisymmärrystä tästä vaaditaan. Sitten vielä viestintä. Viestinnällä on merkitystä, olen tästä täysin samaa mieltä, mutta kun nämä kysymykset ovat niin kova, kovasti yhteydessä kansalliseen toimivaltaan ja kansalliseen itsemääräämisoikeuteen niin korkealle edustajalle, komissiolle tai virastolle. Tämä on tietenkin tärkeä asia, mutta myös meidän kansallisten parlamenttien edustajien tulisi muistuttaa kansalaisia siitä, kuinka tärkeä asia tämä turvallisuus kuitenkin on. Kiitos. Bien, <clears throat> merci beaucoup. Kiitoksia. Uskoakseni puheenvuorot olivat tiiviitä ja kattavia. Meillä on nyt tilaisuus kiittää teitä siitä, että tulitte tänne asti osallistumaan tähän kokoukseen. Luonnollisesti seuraamme viimeisiä kehityskulkuja ennen neuvoston kokousta tarkkaan. Ja äh, sitten ensi vuonna Kreikan puheenjohtajuuskaudella tämän neuvoston kokouksen jälkeen meillä tulee olemaan mahdollisuus äh, tavata uudelleen kommentoida tämän neuvoston kokouksen tuloksia. Toivottavasti tuloksia tulee, vaikka kaikki tietenkin ovat hyvin tietoisia siitä, että kyseessä tässä on prosessin alku ja tämän prosessin ja päätöksenteon aloittaminen on tärkeämpää luonnollisesti ehkäpä kuin varsinaiset tulokset. Ja kuten tässä kansallisten parlamenttien kollegat mainitsivat, Toivottavasti tässä nyt ei ole kyseessä se, että käydään kokous ennen seuraavaa viiden vuoden päästä järjestävää kokousta. Tässä meidän tulisi pyrkiä tukemaan työtä eikä antaa kriisin leikata siipiä. Kiitoksia kaikille osallistujille. He, tehän olette täällä hyvin tuttuja vieraita. Kiitoksia kaikille ja kiitoksia kaikille teille, jotka tulitte tänne asti osallistumaan kokoukseen. Ja nyt osallistujille on tämän jälkeen buffet seura tarjoilu. Kiitoksia. Kiitos.